Toivotan teidät tervetulleeksi tämän päiväiseen kokoukseen. Ensimmäinen asia esityslistalla on poliittisesti yhä tärkeämpi. Ja tämä koskee siis sitä, mikä rooli teollisuuspolitiikalla on Euroopassa tulevaisuudessa. Me keskustelemme siis tästä aiheesta ensimmäistä kertaa tänään. Ja haluaisi toivottaa herrat Surekin tervetulleeksi tänne joukkoomme. Hän varmasti tulee osallistumaan tähän keskusteluun, mutta ensin annan esittelijälle herra Langelle puheenvuoron. Ehkä hän voisi johdatella tähän aiheeseen. Kiitos herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Herra Surek. Viime vuosien teollisuuspolitiikassa olen pystynyt toteamaan sen, että Euroopassa ei ole pystytty keskittymään tähän kysymykseen. Usein painotettiin kilpailukykyä laajemmassa merkityksessä ja sille pohjalle rakennettiin sääntöjä, mutta ei ole ollut mitään strategista teollisuuspolitiikkaa, tai sitä on ollut hyvin vähän. Nyt kun on ollut talouskriisi, niin ehkä näkökulmaa on hieman vaihdettu ja aivan oikeutetusti. Ja totta kai teollisuuspolitiikalla on lisäarvoa, ja kolme neljäs osaa vientituotteista on teollisuustuotteita ja 22 prosenttia arvon lisästä ikään kuin liittyy teollisuuspolitiikkaan ja meidän täytyy todellakin vahvistaa tätä politiikan osa-aluetta ja siksi mielestäni on hyvä, että EUn 2020 strategiassa on myös suuntaviivana teollispoliittiset suuntaukset. Eli menneisyydessä tätä ei näin eksplisiittisesti ole muotoiltu strategioihin. Ja totta kai on myös selvää, että Meillä on myös aivan erityisiä haasteita, mitä teollisuuspolitiikkaan tulee. Tämä liittyy menneisiin vuosiin ja me olemme pystyneet toteamaan, että globalisoinnin paineet ovat kasvaneet, mitä teollisuuteen tulee. Kasvumarkkinat ovat muualla maailmassa ja totta kai sitten täytyy tehdä myös investointipäätöksiä näille alueille ja meidän täytyy myös kiinnittää huomiota siihen, että eh, teollisuuden ydin säilyisi täällä Euroopassa. Tehdään jatkuvasti enemmän globaalista yhteistyötä. Global Engineering on tästä yksi esimerkki muun muassa. Ja globaalissa mm, suotuvassa maailmassa monet kysymykset pohjautuvat yhä enemmän tieteeseen, vaihdetaan yhä enemmän tietoja ja tässä ehkä siirretään, siirretään tällaisesta fyysisestä pääomasta ikään kuin tietopääomaan. Ja tämä on ollut suuri haaste maailmanlaajuistumisessa. Ja totta kai ekologia on erittäin tärkeä kysymys, miten teollisuutta voidaan uudistaa. Täytyy ottaa huomioon ilmastonsuojelu, täytyy ottaa myös huomioon ne tavoitteet, jotka muotoiltiin syksyllä 2008. ja totta kai resursseja täytyisi myös säästää ja tämä liittyy totta kai myös kilpailuun erittäin läheisesti. Väestörakenteen muutos ja sen vaikutukset teollisuuteen täytyy ottaa huomioon. Totta kai hyvin paljon muuttuu tämän myötä. Meidän täytyy vastata siihen kysymykseen, miten me saamme tarpeeksi koulutettuja työntekijöitä tulevaisuudessa. Ja nythän voimme jo joskus todeta sen, että ei ole riittävästi koulutettua työvoimaa. Ja sitten vielä yksi haaste on totta kai kaupungistuminen Euroopan unionissa – ja tämä totta kai johtaa haasteisiin logistiikassa, rakennusalalla ja niin edelleen. Ja tuotantoprosessit muuttuvat myös. Siihen liittyy myös haasteita. Teollisuuspolitiikkaa täytyy kaiken kaikkiaan siis uudistaa. Meillä on neljä suurta haastetta, jotka mainitsin. Tämä ei varmastikaan tule olemaan mikään helppo tehtävä. Ja hyvät kollegat, Euroopan teollisuuspolitiikan ongelma on se, että on aika vähän yhteistyötä. Meillä on 27 jäsenvaltiota, meillä on totta kai Euroopan komissio toimijana, mutta en usko, että tässä toimitaan kovin koordinoidusti kilpailuneuvoston päätös, joka tehtiin ensimmäinen kolmatta, on mielestäni aika järkevä. Eli yritetään päästä yli tästä kilpailutilanteesta jäsenvaltioiden välillä. Jännityksellä odotan, miten tämä onnistuu. Täytyykö mobilisoida artikla 173? Täytyykö muotoilla uusia yhteisiä suuntaviivoja? meillä saattaa olla hyvä strategia, mutta sitä ei sitten kuitenkaan saada toteutettua Euroopan unionin sisällä ja teollisuuspolitiikan puitteissa sitten liikutaankin aivan eri suuntiin. Hyvät kollegat, me tarvitsemme uuden integroidun lähtökohdan Euroopan unionissa ja integroitu tarkoittaa sitä, että kehitetään yhteisiä kantoja eri poliittisissa kysymyksissä. Useinhan meillä on ollut sellainen ongelma, että eri poliittiset kysymykset, ympäristöpolitiikka, kauppapolitiikka, eh, eivät sovi yhteen teollispoliittisten kysymysten kanssa. Ja integroitu totta kai tarkoittaa myös sitä, että täytyy ottaa huomioon eri toimijat teollisuus, politiikassa kaikki täytyy saada samaan veneeseen. Ja jos nyt vielä tarkastellaan sitä, että mitä toimenpiteitä tarvitaan, niin kaikkien tärkeintä on ehkä se, että innovaatioketjua Euroopassa kehitetään. Täytyy tutkia, kehittää kehittää, innovoida ja sitten yhdistää tämä kaikki. Monilla aloilla meillä on aivan loistavia tutkimustuloksia. suuria hankkeitakin, mutta se, että sitä saadaan sitten myös markkinoitua ja että se johtaa uusiin työpaikkoihin, niin me tarvitsemme tällaista integroitua innovaatioketjua. Se puuttuu tällä hetkellä ja uskon, että tätä kysymystä täytyisi työstää, jotta tietotaitoa voitaisiin käyttää hyväksi myös teollisuuspolitiikassa. Totta kai tässä on olemassa myös tiettyjä perusteknologioita, nanoteknologia muun muassa, joita täytyy vielä kehittää edelleen. No sitten toinen kysymys tässä on kysymys resurssipulasta vuodesta 1960 on tapahtunut huomattavaa kehitystä mutta resurssit kuitenkaan eivät ole lisääntyneet samaa vauhtia, kuten esimerkiksi työntekijäpotentiaali, joten tässä varmasti on vielä kysymys, jota täytyy käsitellä, jotta voitaisiin todellakin lisätä resursseja. Tämä koskee siis energiaa, mutta myös sitä, että miten näitä resursseja käytetään. Ja tässä tietysti täytyy ottaa myös toinen näkökulma huomioon. Totta kai raaka-aineiden määrä on rajattu ja on totta kai myös suurta kilpailua, mitä näihin raaka-aineisiin tulee. Ne kaikkia, jos nyt tarkastellaan Kiinaa, joten meillä on yhä vähemmän raaka-aineita, hinnat tulevat nousemaan ja siksi me tarvitsemme järkevän raaka-ainestrategian, mutta me tarvitsemme myös sitä, että katsotaan, että näitä raaka-aineita käytetään tehokkaalla tavalla ja muun muassa kierrättäminen on tärkeä kysymys, joka täytyy ottaa huomioon. Sitten kolmanneksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy ottaa sektoraaliset intressit voimakkaammin huomioon teollisuudessa. Komissiolla on muutama lähtökohta, leadership, STARS 21, IKT Task Force, muutama mainitakseni, mutta nämä ovat olleet kuitenkin vain tällaisia innovaatiotahoja ikään kuin, mutta ei ole oikeastaan mitään selvää strategiaa sen suhteen, miten näitä asioita saataisiin toteutettua. Eli siksi varmasti on kysymys myös siitä, että sektori kohtaisesti tarkasteltiin, tarkasteltaisiin, mitä intressejä on ja saataisiin aikaiseksi koordinoitua politiikkaa ennen kaikkea, kun puhutaan Euroopan teollisuuden yhteistyöstä, jotta saataisiin aikaiseksi synergia ja pystyttäisiin kehittymään sektorikohtaisesti. Sitten alueelliset toimijat, niitä täytyy totta kai myös tarkastella. On olemassa alueellisia teollisia ytimiä. Ne ovat verkostoituneet tiedemaailman kanssa ja niitä voitaisiin vahvistaa entisestään. Ja tämä on erittäin tärkeä kysymys teollisuuden ja tiedemaailman täytyisi verkostoitua. Tätä tulisi tukea. Euroopan unionissa meillä on tästä jo hyvin paljon esimerkkejä ja niitä tulisi vielä entisestään vahvistaa, jotta investointipäätöksiä Euroopan unionissa voitaisiin tehdä tulevaisuudessakin. Ja sitten viimeinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esille, hyvät kollegat, liittyy siihen, miten voidaan ennustaa muutoksia tulevaisuudessa. Totta kai teollisuussektori tulee muuttumaan, se on aivan selvää. Meillä on ylikapasiteettia monilla aloilla ja monia aloja täytyy muuttaa. Meidän täytyy katsoa, mistä että on ongelmia, liittyvätkö ne esimerkiksi uusiin jäsenmaihin vai liittyvätkö nämä ongelmat sitten vanhoihin jäsenvaltioihin. Eli täytyy katsoa, miten teollisuuspolitiikka tulee muuttumaan ja sen myötä täytyy tehdä rakennemuutoksia. Totta kai meillä on rakennerahasto yhtenä instrumenttina, mutta meidän täytyy ehkä vielä voimakkaammin ottaa huomioon nämä rakennemuutokset. Ja meidän täytyy harjoittaa järkevää politiikkaa. Minä tässä nostin esille aikaisemmin jo väestörakenteen muutoksen tuomat haasteet. Totta kai myös se, että jos teollisuus pohjautuu enemmän tietoon, niin me tarvitsemme enemmän koulutettuja kollegoja. Eli tässä täytyy todella koulutus myös ottaa tärkeänä kysymyksenä huomioon. Minä olen sosiaalidemokraatti ja totta kai ymmärrätte sen, että ajattelen niin, että totta kai työntekijät täytyy sitten olla tähän mukaan, jotta he pystyvät myös olemaan mukana tässä teollisuuspolitiikan kehittämisessä. Kiitoksia. Good. herzlich. Kiitoksia. Jos sallitte, niin haluaisin antaa nyt komissiolle puheenvuoron. Komissio voi esittää kantansa ja sitten voimme keskustella. Herrat Surek, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos siitä, että kutsuitte minut paikalla. Kerran lyhyesti, mikä komission kanta on. Ensinnäkin olen kiitollinen siitä, että tämä tuotantokysymys on nostettu esille. Kun tulin yrityspääosastolle, niin silloin oltiin ähm, ylpeitä siitä, että millään pääosastolla ei ollut nimeä teollisuus. Katsottiin, että se oli mennyttä aikaa. Ja nyt tämänhetkinen taloustilanne, talouskriisi liittyy myös tuotantoon ja rakennusteollisuuteen. Ja tämähän on johtanut siihen, että teollisuustuotanto on vähentynyt yhdellä viides osalla viime vuotena – ja nyt me olemme tilanteessa, jos, joka näyttää siltä, että suunta olisi parempi. Muutosta on havaittavissa. Toivottavasti tämä on kestävä muutos. Mutta riippumatta siitä, kuitenkin tuotanto on erittäin tärkeä kysymys taloudellisessa tilanteessa ja siksi meidän täytyy kiinnittää siihen huomiota. Ja meidän täytyy myös myöntää, että kilpailu kysymykset, kilpailukykykysymykset eivät ole olleet niin paljon etualalla kuin ilmastokysymykset esimerkiksi, ja tätä kautta ikään kuin ei ole keskitytty niin paljon kilpailukykyyn, koska teollisuushan sai aikaisemmin aikaan hyviä tuloksia ja nyt siis tilanne ei ole enää näiden. Meidän täytyy kiinnittää siihen huomiota. Ja nyt komissiossa me olemme yrittäneet kuvailla tämän hetken tilannetta ja me olemme keskittyneet yksityiskohtaisesti yksittäisiin sektoreihin. Eli olemme katsoneet, miltä tilanne näyttää pitkältä aikavälillä pitkällä aikavälillä ja sitten olemme katsoneet, miten kriisi on vaikuttanut ja sitten olemme myös katsoneet, mitkä ovat suurimmat ongelmat, jotka koskevat näitä sektoreita, eli mitkä ovat kehityssuunnat, joita meidän täytyisi tukea, jotta saataisiin aikaisin rakennemuutoksia yksittäisillä aloilla. Ja me saimme aikaiseksi, tai näimme aika mielenkiintoisia ilmiöitä. kun määritellään sektoreita, niin oikeastaan tarkastellaan lopputuotteita, mutta siinä ei kuvata tuotantoprosessia eikä arvoketjua. Eli jos puhutaan nyt autoteollisuudesta ja sen ongelmista, sen markkinathan romahtivat. Ja totta kai tämä on havaittavissa myös kemian teollisuudessa ja muualla, koska autohan on hyvin monimuotoinen väline, voitaisiin sanoa, ja monilta aloilta tarvitaan erilaisia komponentteja. Ja jos nyt keskitytään vain autoteollisuuteen, niin se ei riitä käsittelemään autoteollisuuskysymyksiä, ja tämä totta kai koskee myös muita sektoreita. Toinen toteamus. Usein ajatellaan, että teollisuudessa työskentelee vähän koulutettuja henkilöitä, mutta teollisuudessa kuitenkin on niin, että tällä hetkellä teollisuudessa on tapahtunut radikaali muutos, mitä ihmispääomaan tulee vaan tällä hetkellä todellakin tarvitaan korkeasti koulutettua henkilökuntaa. Esimerkiksi työntekijöiden osuus ei ole vähentynyt kuin 12 prosenttia, kun esimerkiksi tuotantomäärät ovat supistuneet 20 prosentilla. Joten tässä on nyt ikään kuin ongelmana se, että täytyisi kouluttaa ihmisiä hyvin paljon, että päästäisiin samaan tuotantotilanteeseen kuin vuonna 2008. Eli tässä on hava, todella havaittavissa suuri muutos, mitä työntekijöiden koulutukseen tulee. Sitten kolmanneksi, me olemme yhä vakuuttuneempia siitä, että ei ole järkevää keskittyä ainoastaan sektoreihin, vaan täytyy myös ikään kuin vetää viivoja näiden sektoreiden välillä. Me olemme jakaneet nämä kysymykset noin 30 sektoriin. Sitten me olemme pohtineet, mitä yhtäläisyyksiä on, sekä myönteisiä että kielteisiä. Sen jälkeen me pystyimme sitten toteamaan, niin no, voisin antaa esimerkin. Seuraavan kymmenen vuoden aikana puolet insinööreistä teollisuusalalla siirtyvät eläkkeelle ja, ja ainoastaan yksi neljäsosa saadaan korvattua Eli meillä tulee olemaan huomattava ongelma, mitä koulutettuihin työntekijöihin tulee, mutta tämä ei koske ainoastaan yhtä sektoria, vaan tämä on ilmiö, joka on havattavissa monilla aloilla. Tämä koskee myös ympäristölainsäädäntöä, tämä koskee myös innovaatiopolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja niin edelleen. Ja siksi me olemme yrittäneet nyt tarttua tähän haasteeseen ja olemme yrittäneet tarkastella sitä laajemmin. Ja sitten olemme yrittäneet kehittää koherentin strategian, joka tietysti sitten tulee koskemaan yksittäisiä sektoreita ja esittelee. Hän mainitsi jo joitakin komission lähtökohtia. Ja yksi konkreettinen esimerkki voisi olla se, että saataisiin autoja, jotka eivät tuota niin paljon päästöjä. Eli totta kai meillä täytyy olla tämmöinen laaja lähtökohta, mutta kuitenkaan liikkeelle ei lähdetä siitä, että komissi sanoisi, että meillä on viisi sektoria, jotka ovat kaikkien tärkeintä tulevaisuudessa ja kaikki muut tulevat kuolemaan, vaan me tarvitsemme kilpailukykyisiä työpaikkoja ja ihan sama millä alalla, mutta sen täytyy kuitenkin olla kansainvälisesti kilpailukykyinen. Ja niin kuin esittelijäkin tuossa mainitsi, niin meillä on haasteita, mitä tulee innovaation, globalisaation, rakennemuutoksiin meidän täytyy olla mukana muotoilemassa näitä muutoksia, koska muuten me joudumme ongelmiin. Ja saattaa käydä niin, että me kommentoimmekin historiaa, emmekä tätä päivää. Kiitos. Kiitoksia. Tämä varmasti auttoi meidän keskusteluamme. Rova Rostet. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Todellakin tänä aamuna, meillä on tänä aamuna varsin mielenkiintoinen keskustelu, keskeinen kysymys EUn kannalta, keskeinen senkin kannalta kaikki sen tietävät, varsinkin kun me elämme vieläkin tätä vakavaa talouskriisiä ja meillä me olemme aika paljon jo menettäneet paljon eurooppalaisesta teollisuudesta, sen voimavarasta. Meidän pitää nyt pelastaa se, mikä pelastettavissa on, ja ennakoida tietysti uusia sektoreita mm, nykyaikaiselle teollisuudelle EU:ssa. Mikä sitten on tärkeää, se on se, että ei mielletä teollisuuspolitiikkaa Euroopassa tai EU:ssa ainoastaan vain vihreän talouden ympärille rakentuvaksi. Siitä on puhuttu paljon, että täällä pelastetaan talous pelastetaan EUn talous. Se totta kai sen pitää kulkea sitä kautta, että mm, harjoitetaan innovaatiota ja vihreätä taloutta, mutta minä olen vakuuttunut, että tämä ei riitä. Meidän, meillä on suuria teollisuusaloja, käsiteollisuutta, meillä on suurta teollisuuspotentiaalia, joka pitää säilyttää. Öö, Hyvä johtaja, mm, te tiedätte, että komission pitää antaa meille jatkossa tiedote. sen pitäisi julkaista 13. lokakuuta. Te olette jo hahmotelleet suuret linjat meille, äh, missä liikutaan. Te sanoitte myös meille, tai sanotte, sanoitte meille, että tämä lähestymiskohtainen on, ei ole ehkä niin sektorikohtainen, koska siellä on vähemmän tärkeitä sektoreita olen vakuuttunut, meidän pitää, meillä pitää olla horisontaalinen lähestymistapa, joka kattaisi kaikki sektorit, mutta emme voi jättää myöskään pois tätä sektorikohtaista lähestymistä. Teollisuuspolitiikka on transversaalista, koska siihen kuuluu myös kauppapolitiikka, kilpailupolitiikka, innovaatio, tietotaito, kaikki mikä liittyy ympäristöpolitiikkaan, ilmasto, taistelu ilmastonmuutosta vastaan. Ei kai voida kuvitella, että teollisuuspolitiikkaan kehiteltäisiin EU:ssa sillä tavalla, että ei oteta huomioon suuria olemassa olevia verkostoja ja vahvistettaisiin niitä. Öö, meillä on kysymyksiä. Ensimmäinen niistä on rahoituskysymys. Se on keskeinen kysymys, mutta mehän tiedämme, että nyt pitää hoitaa ensin kriisi pois, joten emme voi ehkä löytää riittävästi rahoitusta. Voidaan sitä ehkä löytää muualta näitä tarvittavia rahoituksia Tulemme näistä käymään budjettikeskusteluja, mitä tukia, mitä tukiaisia, miten, miten mielletään tuleva tutkimuksen puiteohjelma. Meidän täytyy myös määritellä rahoitusmekanismit, niitä voi tutkia vieläkin syvällisemmin miten voidaan käyttää kolme eri rahoitusmallia, yrityspääomien riski, yrityksen riskipääoma, omat varat, kehitys, takuut. Minä haluaisin tietää teiltä, hyvä pääjohtaja, mitkä ovat teidän visionne näistä kysymyksistä? kun puhutaan teollisuuden rakenteesta ja teollisuusverkostosta, puhutaan myös pk-yrityksistä, joille vain suurteollisuutta, suurta eurooppalaista teollisuutta. Meidän täytyy myös tukea tätä, mutta meillä on myös tämä PK-yritysverkosto, joka on ehkä teollisuus, teollisuuden perusta EU:ssa. Miten tukea näitä? Miten tukea näitä PK-yrityksiä, jotta nekin pääsisivät rahoituksen piiriin, tutkimuksen puiteohjelman piiriin? Tämä on ollut tähän asti aika vaikeata PK-yrityksellä. Aiotteko te puolustaa oikeudenmukaisesti PK-yrityksiä meidän talouksissamme ja helpottaa niiden toimintamahdollisuuksia? ulkoisesta kilpailusta. Tuntuu usein siltä, että liikutaan vähän sameissa vesissä. Vapaa, puhdas, ei, ei vääristynyt kilpailu on tietysti käsite, joka pitää säilyttää. Ei sitä pidä kyseenalaistaa, mutta kuitenkin pitäisi soveltaa vastavuoroisuuden periaatteita. Emme me saa jättää että kilpailua vain yksipuoliseksi, joka vahingoittaisi meitä ja sillä tavalla emme saa myös toimia, että meidän sääntömme olisivat ikään kuin rankaisumalleja yrityksille, jotka toimivat EUn ulkopuolella kolmansissa maissa mihin konkreettisiin toimiin te aiotte ryhtyä, koska tänä päivänä emmehän me halua vain hartaita, hurskaita toiveita, vaan konkreettisia toimenpiteitä, jotta emme olisi epäsuotuisessa kilpailuasemassa maailmanlaajuisesti. Mutta mehän tiedämme, että EU on ainut alue maailmassa, jossa on todella tarkka valtion tukien kontrolli. Mitä te ehdotatte, jotta ei näitäkään niin kuin rankaistaisi teknologiaa, joka on uutta teollisuutta synnyttävää, jos ajatellaan esimerkiksi puolijohteita? Mutta EU-ssahan tuetaan paljon näitä yrityksiä, mutta tämä ta- tarkoittaa, että kilpailutilanne vääristyy, yritykset pakenevat muualle. Mitkä ovat nämä antipolkymonin vastaiset toimenpiteet? Mi- mihin te aiotte ryhtyä norma- normittamisen standardisoimin suhteen? Miten te aiotte puolustaa eurooppalaista taloutta, jotta ei samalla vahingoitettaisi kilpailutilannetta? Tutkimuksen myötä, innovaation myötä voitaisiin vähentää hallinnollisia kuluja. Se on yksi mahdollisuus. Pitäisi toimia ehkä myös hieman ennakoivasti kehitys- ja tutkimussaralla voidaan tukea enemmän niitä hankkeita, jotka ovat ikään kuin mallina, demonstraationa. Meidän pitäisi antaa myös etusia vihreälle teknolo- teknologialle. Sekään ei ole riittävää. Miten me saamme tämän viiveen kiinni, johon EU on nyt joutunut. Jos puhutaan vielä raaka-aineista, meidän esittelijämme puhui niistä. Miten pää saadaan raaka-aineita? Sekin on tärkeä kysymys. Monet harvat raaka-aineet eivät ole EUn äh, saatavilla EUssa ei niitä ole. Jos nämä resurssit ovat rajallisia, niin kyllä se rajoittaa tulevaisuuden toimintaa. Jos, mitä sitten tutkimuksesta, jos ajatellaan raaka-aineiden korvattavuudesta? Äh, on tärkeää suhtautua erittäin varovaisesti äh, ulkosuhdepolitiikkaan, jos ajatellaan Kiinaa, joka todella huolestuttavassa määrin saa lisää jalansia Afrikassa, mikä on EUn politiikka tässä suhteessa? Mikä on sen kannanotto? Me olemme jo menettäneet paljon jalansia siellä Afrikan mantereella. Lopettelen ihan pian, mutta ei myöskään pidä unohtaa ympäristöllisiä huolenaiheita. Esittelijä puhui niistä ihan aiheellisesti. Ajatushan on tämä taustalla piilevä vihreä talous. Miten voitaisiin saada nämä automaattiseksi nämä vihreä äh, ympäristökysymykset päätöksenteossa? Voisimme sisällyttää hiilivuodot meidän äh, globaaliin lähestymistapaan. Tässä muutama kysymyksen asettelu. Meidän täytyy tänä päivänä pystyä antamaan konkreettisia vasta- vastauksia. Olen vakuuttunut, että tässä on todella kyse suunnattomasta työmaasta, mutta se on keskeinen, jotta voisimme todella tehokkaasti taistella kriisiä vastaan ja toimia sillä tavalla, että EU ei olisi ainoastaan sellainen maanosa, jossa tarjottaisiin palveluja, vaan jossa voimme todella turvata teollisuutemmekin jatkossa. Kollega Chachimakagis kollega Chachimarkaakis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensin kiittää esittelijää tästä laajasta esittelystä. Haluaisin kiittää myös herra Tsurekia. Teillä oli viisaita sanoja, mutta siihen olemme tottuneet ja olemme iloisia siitä, että teollisuuspolitiikkaa painotetaan taas enemmän. Koska niin kuin kollega Langen sanoi, me elämme globalisoituvassa maailmassa, asiat muuttuvat ja meidän täytyy pohtia yhä enemmän sitä, että mikä vahvistaa meitä. Ja huomaisimme tämän talouskriisissä, että yhtäkkiä ne, joilla oli vahva teollinen ydin, olivat ikään kuin mm, moottoreita, jotka pääsivät sitten hyvin ulos tästä kriisistä. Joten tämä on erittäin tärkeää, joten meidän täytyy toimia yhdessä toimijoiden kanssa, joilla on hyviä strategioita tai jotka tekevät yhteistyötä. Esimerkiksi Kiina, jos puhumme raaka-aineista, niin olemme varmasti nyt 20 vuotta jälkijunassa. Täältä USAssa mutta edustajan huoneesta oli henkilö eilen täällä ja hän todellakin painotti eilen USAn raaka-ainealoitetta ja yhteistyötä Kiinan kanssa. Miksi? Koska hän on havainnut sen, että kiinalaiset ovat varmistaneet raaka-ainemarkkinoita maailmanlaajuisesti, joten tässä on paljon työtä edessä. Ja siksi haluaisinkin kiittää esittelejä ja herrat Surakin, että tässä liikutaan samaan suuntaan. Ja mielestäni meidän täytyy avoimesti keskustella teollisuuspolitiikasta. Tätä aihetta on vältelty. Saksassa muun muassa välteltiin tätä aihetta, koska ajateltiin, että markkinat säätävät sitä pöppöä, Ei markkinat tätä säätele, vaan meidän täytyy ottaa eri lähtökohdat huomioon. Meidän täytyy ö, toimia yhtenäisesti. Rova Grostet ranskalaisena otti tämän asian esille. Me voimme oppia ranskalaisilta. Me tarvitsemme ikään kuin tällaisia eurooppalaisia voittajia, jotka täytyy sallia. Nokia on tästä muun muassa esimerkki se on todellakin aivan kärjessä ja jos Suomen hallitus ei olisi tehnyt konkreettisia aloitteita Euroopan unionin tuella, niin tämä ei olisi ollut mahdollista ja meidän täytyy pystyä toimimaan samalla tavalla. Ja haluaisin nyt viitata yhteen asiaan. Mielestäni menneisyydessä komissio ei ole toiminut johdonmukaisesti. Otetaan esimerkiksi autoteollisuus. teollisuus siellä on yksi sektori, jossa eurooppalaiset johtavat markkinoita. 86 prosenttia on tämä markkinaosuus, mitä me olemme nyt joutuneet kokemaan viimeisen viimeiden vuoden aikana. Komissio on tehnyt päätöksiä joka olisi huonontanut kilpailutilannetta. Parlamentti sitten esti tämän. Tiedän, että Surek oli kyllä meidän puolella, mutta kuitenkin komissiossa oli voimia, jotka äh, halusivat tuhota äh, Euroopan äh, teollisuuden vahvistamisen. Ja minä todellakin pyytäisin, että komissio toimisi johdonmukaisemmin, niin kuin me täällä. Kuinka Usein olen toiminut täällä yhdessä vasemmiston ja oikeiston kanssa, mutta pääosasto kuitenkaan ei tätä ole pystynyt tekemään komissiossa. Kollega Dimas ja äh, Verhoeven ovat olleet tästä ääriesimerkkejä, mutta näin ei saa toimia, koska muuten emme pysty edistämään teollisuuspolitiikkaa. No mitä täytyy tehdä? Paljon on jo sanottu, minun täytyy puhua lyhyesti. No niin, täällä puhuttiin työntekijöistä, insinööreistä. Meidän täytyy puhua avoimesti maahanmuutosta. Meidän täytyy avoimesti puhua siitä, miten esimerkiksi kiinalaiset opiskelijat Aachenissa. Niin mitä sanoitte, siis valtavat massat vai mitä? Niin, no kuitenkin paljon. Valtavia määriä kiinalaisia opiskelijoita, jotka ovat siis mielellään meidän maassamme ja opiskelevat siellä mielellään, mutta sitten he palaavat takaisin Kiinaan. Meidän täytyisi pitää huolta siitä, että he pysyisivät maassamme ja sitten olisivat meidän käytettävissämme työmarkkinoilla, joten me tarvitsemme konkreettista maahanmuuttopolitiikkaa. No sitten PK-yritykset, kollega Krostet otti tämän kysymyksen esille. Eihän tässä nyt ole järkevää aina puhua siitä, että pienet yritykset ja suuret yritykset. No, mitä sitten tapahtuisi, jos ei olisi suuria yrityksiä, niin ei olisi myös pieniäkään yrityksiä. Eli tästä näkökulmasta täytyisi katsoa tätäkin asiaa. Ja sitten patentteja ei ole nostettu tarpeeksi esille. Meidän täytyy katsoa, että amerikkalaisten periaate first come, first serve otetaan huomioon. No, kiinalaiset ovat kopioineet saksalaisen patenttijärjestelmän. Ja me olemme nyt ikään kuin hampurilaisen pihvi, joka jää tähän nyt sitten puristuksiin Kiinan ja Yhdysvaltojen väliin. Me tarvitsemme eurooppalaisia patentteja. Meillä on hyvää tutkimusta, mutta meidän täytyisi kuitenkin saada aikaiseksi myös innovaatiota. Tiedän, että te olette tukeneet innovaatiopolitiikkaa, sitä täytyy tukea vielä enemmän ja meidän täytyy todellakin kiinnittää siihen huomiota. Sitten viimeiset sanat. Meidän täytyy ajatella strategisemmin. Kollega eh, Rostet puhui puolijohdannaisista. Meidän ei pitäisi ainoastaan tarkastella maailmanlaajuista kilpailua, vaan meidän täytyy katsoa, mitä avainteknologioita me tulemme tulevaisuudessa tarvitsemaan, jotta me voimme eh, toimia strategisesti mm, maailmassa. Ja kemian alalla on hyvin paljon kysymyksiä, jotka on saatettu vaaratilanteeseen. No, mutta kuitenkin ehkä tässä ollaan hyvällä tiellä. Kiitoksia. Kiitos, hyvät kollegat. Täällä on, tai meillä on vielä 15 minuuttia, koska varmasti joudumme ongelmiin, jos emme aloita äänestyksiä kello 10. Täällä on vielä 10 puheenvuoroa. No, kaksi vaihtoehtoa. E, ensimmäinen vaihtoehto, että kaikki puhuvat niin kauan kuin haluavat ja sitten loppupäästä kollegat eivät enää saa puhua. Tai toinen vaihtoehto, että jokainen saa nyt yhden minuutin. Ehkä teemme näin, Rova Tikau. Domnule președinte, este adevărat că politica industrială va... Kiitos. On aivan totta, että meidän täytyy kiinnittää huomiota teollisuuspolitiikkaan. 18 prosenttia työpaikasta tulee teollisuuden piiristä ja meidän täytyy ajatella EUn kilpailukykyä. EU tuottaa 27 prosenttia autoteollisuuden tuotteista. Koneteollisuudessa luku on 38 prosenttia mitä siviili-ilmailuun tulee, Eurooppa on toisella siellä ja sitten lääketeollisuudessa Eurooppa on kolmannella siellä. Eli te näette, kompetensseja on ja todellakin meidän täytyisi nyt vain vahvistaa kilpailukykyämme. Haluaisin tässä puhua uusista jäsenvaltioista. Valitettavasti näissä maissa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota teollisuuskysymyksiin, mutta meidän täytyisi nyt todellakin elvyttää teollisuutta näissä maissa. on tiettyjä sektoreita, joihin täytyisi kirjoittaa, kiinnittää erityisesti huomiota. Kiitos, Rova Trautman. Euh, Kiitos, Rova puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen johtajalle. Kun me olimme matkalla valiokunnan nimissä Espanjassa Espanjan puheenjohtajakauden aikana, tapasimme Joint Sevillassa tällaisen yritysryppään ja saimme tietää, että oli tehty tutkimus luova, työpaikkoja luovasta teollisuudesta. Vihreät työpaikat ovat keskeinen kysymys. Teollisuuden täytyy olla myötävaikuttamassa työpaikkojen pysyvyyteen ja niiden lisä, luomiseen, mutta ei ole kyse vain hyvin laadukkaista työpaikoista pätevyyttä vaativista työpaikoista, mutta minä haluaisin tietää, miten tämä tutkimuksen laita on, saatko, saammeko sitä luettavaksi jossain vaiheessa. Toinen kysymys on se, on se että täällä on puhuttu jo useista tapauksista, kun on kyse järjestelmistä, joita siirretään toiseen järjestelmään. Meillä on aukkoja tässä, mutta tästä on puhuttu jo ideohjelmassa, tutkimuksen puiteohjelmassa, kun on kyse todella pienistä tutkimusohjelmista. Voisimmeko me saada, että jos, voisimme, voitaisinko toimia niin, että kun kylein, nykyinen puiteohjelma budjetoidaan, niin te voisitte kohdentaa nämä aukkopaikat, että meillä olisi tutkimustyöryhmiä, jotka voisivat todella täyttää nämä, jotta ei aina pitäisi turvautua standardeihin eikä tuottuun teknologiaan. Minä huomaan, että puheenjohtaja Nuija heiluu, mutta minä haluaisin vielä tii sanoa kaksi asiaa. Investointipankista on erittäin tärkeää, että meillä on mm, sellaisia rahoitustuotteita, jotka uudelleen sijoittavat nämä teollisuuden toiminnat ja kannustavat uudelleen sijoittamista. Meillä pitää olla älykästä teollisuuspolitiikkaa. Komission täytyy ottaa käyttöön siihen sopivat työvälineet. Me emme saa olla naiveja suhteessa ulkoisiin kilpailijoihimme. Badia Kuchit. Gracias, señor presidente. Yo he encontrado... Kiitos. Mielestäni niin esittelijän kuin herra Zurekin alustukset olivat todella merkittäviä ja oikeastaan tässä mietinnössä on kaikki, mitä siinä pitää ollakin. Yksi kysymys, joka mielestäni pitäisi myöskin saada tähän mietintöön, liittyy kulttuuriteollisuuden kulttuuriteollisuuksiin, koska se todella vaikuttaa BKT hen Euroopassa merkittävällä tavalla. Kysymys on sektorista, joka tietystikin Eh, on kahdella tavalla ominaislaatuinen. Se on kulttuurinen, mutta myöskin teollinen ala. Ja pitäisi miettiä, missä ja kuinka tätä sektoria pitäisi käsitellä, koska eh, se on yksi niistä harvoista, johon kriisi iski vähemmän. Ja eh, se juuri liittyy innovaatioon, joka on myöskin hyvin tärkeää teollisuuden kannalta. Dziękuję bardzo. <clears throat> Jest to bardzo ambitny temat. Muszę powiedzieć, że zazdroszczę panu Langenowi. Kiitos. Tämä on todellakin kunnianhimoinen aihe ja olen kateellinen herra Langenille, että hän saa työstää tätä aihetta. Periaatteellinen kysymys tässä yhteydessä kuuluu, Mitä me yritämme todistaa, mikä on pääteesi ja mikä puoltaa tätä teesiä? No, tässä on kaksi teesiä. Ensimmäinen on se, että teollisuuspolitiikkaa täytyy sopeuttaa globalisaation haasteisiin. Tämä on nyt ensimmäisessä vaiheessa. Tärkein kysymys. Tässä yhteydessä on se, miten VTO toimii muun muassa kilpailun vääristymien kanssa. Euroopan täytyy suojella markkinoitaan mielestäni. Tämä on tämä ensimmäinen passiivinen teesi. No sitten toinen aktiivinen teesi, se miten teollisuuspolitiikkaa muotoillaan ikään kuin. Tarvitsemme uuden kulutusmallin. Meidän täytyy löytää uusia ratkaisuja. Ja totta kai resurssit ovat tärkeä kysymys tulevaisuudessa. Materiaaliteknologia on tärkeää. Kiitos. Ja, thank you for... Ryby. Kiitos puheenjohtaja. Teollisuuspolitiikka on suuri haaste, ennen kaikkea kun ilmasto lämpenee. Olemme puhuneet CO2-huutokaupasta muun muassa. Minun kysymykseni nyt liittyy siihen, että oikeastaan tätä kautta me vain ne järjestämme enemmän ongelmia Euroopan teollisuudelle kuin huutokauppaamme, koska tässä ei nyt puhuttu siitä, että mm, tehty korotusta 30 prosenttiin, vaan palattiin 15 prosenttiin. Ja tässä todellakin tuotteet, joilla on suuri CO2-osuus, joutuvat ongelmiin. Ja kriisiaikana tämä on ongelmallista. Sitten riskipääomaa. Valtiovarainministerien puristuksessa on teollisuus ja, ja teollisuuden täytyisi pystyä tuottamaan tässä tilanteessa. Ja tässä ei nyt pitäisi ainoastaan puhua omasta pääomasta. On puhuttu kuitenkin tästä 20 prosentista, ei ainoastaan pankkien suhteen, vaan myös teollisuudessa. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Planeetta voi hyvin. Kiinan kasvuprosentti on ihan asianmukainen, Afrikka kehittyy, kaikkihan on hienosti, kaikki sujuu hyvin paitsi EU:ssa. Ja ehkä asianmukainen teollisuuspolitiikka voisi olla vain kysymys kasvulle, jota me kaikki tässä odotamme kärsimättömänä, mutta tulee sellainen tunne, hyvä pääjohtaja, että, että komissaarit vaihtuvat, mutta te vaan pysytte ja teillä on varmasti karttunut tietoa ja näkemystä mielenkiintoista. Ainakin jos puhutaan kilpailukyvystä, se on onnistumisen salaisuus. Meillä on kaksi elementtiä kilpailukyvyssä. Se on tämä suuri sosiaalinen puoli, josta meillä on perinteet sosiaalisissa normeissa Euroopassa, mutta sitten meillä on tämä uusi tulokas, ovat ympäristönormit, mutta nämä yhteiskunnalliset normit, ovatko ne kilpailukykyä parantavia vain päinvastoin? mutta ehkä kilpailukyky vaatii korkeita sosiaalisia normeja, mutta jos puhutaan ympäristöstä, niin mitä te ajattelette tästä hiilen kytkemisestä tähän? Jos me, jos me pääse maailmanlaajuisen sopuun tästä aiheesta hiilestä, niin enkä, emmekä kauppapolitiikassa olisi liian naiveja. Meidän pitää olla paljon vaativampia, kun puhumme vastavuoroisuudesta muiden maailman alueiden kanssa. Bedanke mich, Herr Kollege Kiitos kollega Hänen.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 nopeasti, mutta minäkin haluaisin 12 minuuttia seuraavan kerran, koska minusta tuntuu siltä, että aina tällä samat ihmiset puhuvat minuutin ja sitten toiset saavat 12 minuuttia kuitenkin. Nyt kyse on teollisuuspolitiikasta ja globalisaatumisesta ja ainoa ongelma on se, että siinä, että meillä pitäisi olla tiettyä teollisuuspolitiikkaa, mutta eri komissaarit täällä parlamentissa ovat sanoneet, että ei ole olemassa yhteistä Euroopan teollisuuspolitiikkaa, koska vain markkinoiden pitää päättää siitä, kuka elää, kuka kuolee. Ja sittenhän meillä on tässä sisältöongelma, koska jos tällaista yhteistä teollisuuspolitiikkaa ei ole, niin kuinka voitaisiin ajatella, että sellaista olisi edes äh, globaalistuvassa maailmassa. Mielestäni meidän täytyy lähteä ihan alusta lähtien. Mikä on teollisuuden merkitys Euroopan alueelle ja kansalaisille? Mikä on tämän resurssin merkitys koko alueelle? Jos tällaista yhteistä politiikkaa ei ole ja markkinat päättävät, niin kuinka sitten oikein tästä tilanteesta päästään ulos? Toinen kysymys. Kuinka voitaisiin estää se, että vain voitot määrittelevät sen, kuinka teollisuuspolitiikkaa edistetään. Meillä ei ole koskaan teollisuuspolitiikkaa Euroopassa, jos meillä ei ole sellaisia sääntöjä, jotka estävät ympäristö, sosiaali ja äh, muut polkumyynnin muodot. Ähm, Kollega, enää totta kai ymmärrän suuttumuksenne mutta ne, jotka puhuivat pidempään, olivat esittelijä ja varjoesittelijät ja komissio, joten kyllä tässä on joitain sääntöjä noudatetaan. Kollega Weber. Minusta on hyvin lupaava tämä Bernd Langen mietintö. Paljon on jo sanottu. Haluaisin käyttää minuutin hyödyllisesti ja sanoa vain yhden asian. Emme me voi joutua umpikujaan kun puhutaan suojelusta. Kaikki suuret talousmahdit, kaikki suuret yhteiskunnat suojelivat itseään. Yhdysvallathan ovat vapaakaupan mestareita, mutta osaavat myös suojella omaa toimintaansa polkumyyntiä vastaan, epälojaalia kilpailua vastaan. Saksa osaa myös suojautua, erityisesti teknisten normien myötä. Ei puhuta eikä puhuta Kiinasta, joka suojautuu kaikilla tavoilla ja suojautuu myös polkimuntia vastaan kaikilla tavoin, myös rahoituspolkimuntia vastaan. EUn komissio jahtaa jäsenvaltioita ja Kiina vaan Kiina kasvaa. Kiinan talous maksaa nolla euroa, jos ajatellaan vähän naivisti, mutta minä olen erittäin protektionismin vastainen, vastainen myös, mutta tiedän mihin tämä johti 30-luvulla, mutta tällä hetkellä tilanne voisi olla ehkä pahempikin. Minä en myös halua olla naivi, enkä mihinkään ryhtyä mihinkään taivasteluun, mutta Eurooppa ei suojaudu tarpeeksi. On olemassa la- ihan laillista suojelua. Meidän täytyy mal- ottaa mallia amerikkalaisista, jolloin kun ne ovat ryhtyneet todella toimiin ja tekevät sopimuksia suojelun toteutumiseksi. Kollega Bytiko. Kiitos, Bytikofer. No. Kiitos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tajani, joka työstää teollisuuspoliittisia kysymyksiä on luvannut uuden tuoreen lähestymistavan ja uskon, että sen me tarvitsemme, emme ainakaan vähempää. Se, mitä meillä on odotettavissa, ei ole business as usual, ei tässä pystytä toimimaan niin kuin aikaisemmin, vaan todellakin globalisaation myötä tilanne muuttuu ja me tarvitsemme eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa ja me tarvitsemme enemmän kunnianhimoa. Ja kun puhun eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta, en tarkoita eh, sitä, että valtiot ohjaisivat teollisuuspolitiikkaa aivan päinvastoin. Meidän täytyy jättää protektionismi sivuun ja meidän täytyy olla valmiita taistelemaan polkumyyntiä vastaan. Herra Weber oli aivan oikeassa. Teollisuuspolitiikka tarkoittaa sitä, että ei toimista ainoastaan kauppasopimusten puitteissa, koska siellä olisi enemmän eurooppalaisia kompetensseja, vaan meidän täytyy todellakin toimia selkeiden periaatteiden mukaisesti. Thomas Friedman New York Timesista on muotoillut sen niin, että se maa, joka pystyy vihertämään teollisuuttaan nopeimmin, se tulee johtamaan teollisuuspolitiikkaa ja hän tarkoittaa tuota totta kai myös energia- ja raaka-ainetehokkuutta ja näin meidän tulisi toimia. Viimeinen puheenvuoro, kollega Figueiredo. Obrigada, presidente. Bom, eu, eu gostava... Kiitos, puheenjohtaja. Questões. A primeira... Minä haluaisin rajoittaa puheenvuoroni vain kahteen kysymykseen. Ensinnäkin meidän täytyy tietää, minkälaista teollisuustyyppiä haluamme EUlle ja minkälainen rooli sille varataan, minkälainen rooli varataan uusille maille e, nimenomaan teollisuuspolitiikassa. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki, mitä tällä hetkellä tapahtuu, ja myös ennakoida tulevaisuus. Minä tulen maasta, jossa hajasijoitetaan ja uudelleen sijoitetaan ehkä eniten suht verrattuna muihin Euroopan maihin. Tuhannet työntekijät joutuvat liikkumaan paikasta toiseen, koska yritykset siirtyvät muualle. nehän joutuvat, yrityksiä siirretään Aasiaan, Pohjois-Afrikkaan, eli teollisuus katoaa monilta alueilta, monilta seudulta. Tässä oli kyse vain perinteisistä sektoreista, niin esimerkiksi tekstiiliteollisuudesta tai jalkineteollisuudesta. On kyse myös autoteollisuudesta tai elektroniikkateollisuudesta. Eli tähän kuuluvat kaikki keskeiset teollisuuden alat. Mitä tästä pitää ottaa opiksi? Mitä me tästä kostumme? Emme mitään. Mitä me teemme, jotta voisimme luoda teollisuusstrategia puolustaaksemme omaa teollisuuttamme? Kiitos. Ehkä herrat Surekille vielä puheenvuoro. Täällä esitettiin muutama kysymys. Olkaa hyvä. Niin, hyvät naiset ja herrat, muutama minuutti vielä. Paljon kiitoksia Ainakin kaikki ovat hyvin kiinnostuneita tästä aiheesta. Haluaisin vielä sanoa, että teollisuuspolitiikka on ainoastaan yksi seitsemästä aiheesta. Ja totta kai nämä kysymykset tulevat esille myös innovaatiokysymysten yhteydessä muun muassa. Tekisin ehdotuksen. Ehkä äh, rouva Gröbner ja herra Bergman voisivat sitten vastata kysymyksiin he ovat minun avustajani, eli kokouksen jälkeen he ovat käytettävissä. He voivat sitten vastata näihin kysymyksiin. Näin sitten voisimme toimia nopeasti. Kiitos tästä hyvästä ehdotuksesta. Eli kollegat, jotka esittivät konkreettisia kysymyksiä komissiolle äänestyksen jälkeen, komissio on tuossa salin ulkopuolella sitten vastaamassa näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Me keskustelemme tästä aiheesta vielä uudestaan tältä päivältä. Kuitenkin lopetamme tämän aiheen. Nyt siirrymme äänestyksiin. No niin, hyvät kollegat. Ja, weil Sie jetzt die Nachfolge von Herrn Bornkamp am Ja.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 jotta voimme aloittaa äänestykset. Meillä ei ole kovin monia äänestyksiä, muutamia kuitenkin. Ja Euroopan standardisaation tulevaisuus. Haluaisin antaa herra Bytikofferille tässä nyt ensin puheenvuoron, koska me emme nyt keskustele aiheesta enää tänään, mutta haluaisin kuitenkin antaa hänelle mahdollisuuden sanoa muutaman lauseen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa herra Kosusnikin tervetulleeksi. Hän on ollut pääesittelijä IMKO-valiokunnassa ja hän on nyt tullut tänne keskuuteemme. Ja sitten toiseksi haluaisin viitata siihen, että paine muutetussa versiossa kompromissitarkistus neljä. Teksti ei ole enää ajankohtainen. Eilen tehtiin muutos. Ryhmät tekivät tämän päätöksen ja nyt ne kollegat, joilla on tämä painettu versio, niin älkää nyt ihmetelkö, minä esitän tämän sitten myöhemmin suullisessa muodossa. Kiitos. Ja sitten Herra Junik saa nyt puoleksi minuutiksi puheenvuoron. Sopiiko? Eh, děkuji, pane předsedo. Já nebudu zacházet do odborné debaty. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, všem. Kiitos. En nyt halua tässä sen kummemmin puhua aiheesta. Haluaisin kiittää herra Bytikhoferia. Me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä. Ja me haluamme totta kai ottaa tässä myös teidän päätöksenne huomioon ja totta kai IMKossa otamme myös nämä päätökset huomioon. Kun puhutaan Euroopan standardoinnin tulevaisuudesta, niin on erittäin tärkeää, että toimitaan alhaalta ylöspäin ja tässä tarvitaan sääntöjä Euroopan teollisuudelle. Sen täytyy säilyä kilpailukykyisenä.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 vastaan tyhjä. hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä anteeksi, 24. Tarkistus 24 Rova Tikalta Niin kiitos puheenjohtaja. Tähän tulee suullinen tarkistus. In global competition sanat tulevat vielä mukaan tarkistukseen. Hyvä. Eli 24 suullinen tarkistus mukaan luettuna puolesta vastaan tyhjää. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 4 Herra Bütikhofer, pieni hetki, pieni hetki. Haluaisin lukea tämän tekstin. Pyytää, että järjestölle annetaan riittävä rooli standardointiprosessissa ja niille pitäisi antaa mahdollisuus siihen, että ne ovat mukana päätöksenteossa tarvitaan myös nopeaa konfliktin ratkaisumekanismia, jonka avulla pystytään ratkaisemaan riitoja, mitä standardointiin tulee. Kompromissi neljä tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minulle sanottiin, että kaikki paitsi kaksi tarkistusta voitaisiin äänestää yhtenä ryhmänä paitsi 40 ja 42. Eli nyt sitten, tämä on todellakin loistava päätös, minä olen aivan innoissani. No niin, kaikki tarkistukset paitsi 40 ja 42 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten jäävät jäljelle Kompromissi viisi. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja 42 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Vieläkö kompromissi kuusi? Kyllä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppu. Äänestys. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Several Bei der EPP sind jetzt vier zu viel, es wird immer mehr. EPPllä on neljä liikaa. Tämä lisääntyy <laughs> koko ajan. Tämä on joku aivan erityinen lisääntymisprosessi. No niin, äänestys päättyy. <laughs> Niin, no en minä sitä vastusta. Äänestys päättyy. Ja. Aha, vielä kerran. Täällä tapahtui virhe, pieni virhe. Koneet eivät toimi, no niin vielä kerran. Eli koneäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on selvä. Onnittelut. Selkeä tulos. Puheenjohtajana en voi ottaa kantaa, mutta tämä äänestys sui todellakin hienosti. Tulevaisuudessa voisimme toimia samalla tavalla. No sitten seuraavan äänestyksen kohdalla tilanne vielä helpompi. Tästä on jo kerran äänestetty. Tämä koskee siis kaasukysymystä. Täällä kun yksi kohta, kuka hyväksyy tämän ehdotuksen. Ai, anteeksi. Otetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Yksi sosialisti liikaa ja yksi EPP liikaa. No niin, sosialistitkin oppivat. Eli äänestys päättyy. Hyvä. Selkeä tulos. Kiitos paljon. Siinä olivat äänestykset. Kiitän. Ja voimme nyt sitten siirtyä kohtaan 13. Täällä varmasti moni poistuu äänestyksen jälkeen. Esittäisin pyynnön, että poistuisitte salista mahdollisimman hiljaisesti, jotta voisimme jatkaa töitämme. Meillä on paljon asioita vielä esityslistalla. Ja nyt seuraavana kohta 13. Tutkimuspuiteohjelmien täytäntöönpanon yksinkertaistaminen. Liebe Kollegen, liebe... No niin, hyvät kollegat, voisitteko olla hiljaa niin, että me kuulemme kollega Kavajon. Voisimmeko nyt aloittaa? Müssen wir überlegen, ja? Okay. We start. No niin, me aloitamme. Cavalli zieht noch um. Rouva Cavallo vielä vaihtaa paikkaa. Also wir haben noch einige Punkte. Meillä on vielä monta asiaa esityslistalla, joten meidän täytyisi nyt pystyä keskittymään. Kollega Vajo, teillä nyt on puheenvuoro. Olkaa hyvä. President, ladies and gentlemen, good morning. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta kaikille. Aluksi haluaisin korostaa, kuinka laajalti tämä mietinnön pohjalta on kuultu eri osapuolia. Olen äh, todella saanut valtavasti vastauksia tämän prosessin pohjalta, jonka olen käynnistänyt, ja olen todella kiitollinen näistä kaikista äh, näkemyksestä. Tämä mietintö liittyy tiede- ja bisnesyhteisöihin ja se on aika ajankohtainen, kun ajatellaan sitä, että seitsemättä puiteohjelmaa nyt arvioidaan ja kahdeksatta aletaan valmistelemaan. Tässä on neljä eri aspektia, jotka haluaisin teille selvittää nyt. Ensinnäkin kysymys hallinnollisesta ja rahoituksellisesta yksinkertaistamistoimista, toiseksi tarve parantaa laatua, käyttömahdollisuuksia ja avoimuutta. Kolmanneksi haluaisin ehdottaa joitakin synergiaetuja eri ohjelmien ja instrumenttien välillä joita voidaan huomata. Ja lopuksi vielä pari sanaa kahdeksannesta tutkimuksen puiteohjelmasta. Ensiksi siis meidän täytyy sitten toimia pragmaattisemmin, mitä tulee yksinkertaistamiseen. Tähän liittyy kaksi aspektia, joita tässä mietinnössä korostan. Yleiset periaatteet ja konkreettiset suositukset. Tähän mennessä yleisimpien periaatteiden osalta olen todellut, että yksinkertaistaminen on todella eri osapuolien edun mukaista. On tarpeen taata vakautta ja oikeusvarmuutta eri toimijoille ja on myöskin hyvin tärkeää toimia nolla riski toleranssin mukaisesti, mutta ei pidä kuitenkaan asettaa kyseenalaisen julkisen rahoituksen turvallisuutta. Esimerkiksi ehdotan tässä, että että meidän pitäisi edunsaajille antaa mahdollisuus käyttää tietynlaisia kirjapitoperiaatteita. Mitä tulee konkreettisiin suosituksiin, niin keskeisimpänä tavoitteena on, että saataisiin lisää selvyyttä ja yksinkertaisuutta menettelytapoihin. Ja tämä kattaa muun muassa selkeät määritelmät siitä, mitä pitää muuttaa, kuinka asioita pitää muuttaa, milloin ja mihin tahtiin asioita täytyy muuttaa. Toisekseen sääntöjen, rahoituksen ja metodologioiden muuttaminen on myöskin tarpeen. Ja tämä kattaa muun muassa juuri laskeltamenetelmät, joita eri instrumentteja ja ohjelmia varten tarvitaan. Ja lopuksi tarvitaan myöskin lisää selvyyttä esimerkiksi könttäsummien tuki, eh, tuettavien eh, määrien osalta tämä on aivan yhtä tärkeää kuin johdonmukaisuuden lisääminen eh, kaikkien sääntöjen soveltamisessa, mitä tulee kaikkiin komission eri elimiin ja osastoihin. Sitten siirryn laadun, käytettävyyden ja avoimuuden parantamiseen. Tässä on kolme kohtaa yleisesti ottaen Puolan niin sanottua tiedeperusteista lähestymistapaa. Tämä lähestymistapa tuo lisää osaamista, huippuosaamista ja myöskin helpottaa ja yksinkertaistaa valvontaa. Näin ollen tiede tuloste, tulosperustainen menetelmä, jota komissio ehdottaa, silläkin on tiettyjä etuja, mutta meidän pitäisi kuitenkin jatkaa tulosperusteisen äh, ohjelmoinnin pilotti vaihetta, jotta voitaisiin vielä nähdä, kuinka tämä määritelmä, tulosten määritelmä voitaisiin, miten sitä voitaisiin pariten soveltaa. Ja tämä erityisesti liittyy demonstraatioihin ja teknologisiin ohjelmiin tietyillä haastavilla osa-alueilla. Ja minä suositan myöskin, että sovellettaisiin tiettyjä palkintomalleja, joita komissio on ehdottanut, ja tähän liittyvät juuri nämä eurooppalaiset tutkimusneuvostot. Sitten ajan optimoiminen. Tämä myöskin on asia, johon pitäisi rohkaista. Ja on myöskin hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot pitävät edelleen äh, käsissään valvontavaltuudet, erityisesti juuri sellaisissa hankkeissa, jotka liittyvät turvallisuuteen ja puolustukseen, ja kun, prote- ja kun projekteihin liittyy eettisiä äh, näkökulmia. Tuen myöskin äh, kaksi tahoista lähestymistapaa ähm, sillä tavalla, että jo alkuvaiheessa mietitään asian arviointivaihetta. Ja suositan myöskin sitä, että myöskin käyttäjä käyttäjäystävällinen lähestymistapa otettaisiin huomioon tietyillä alustoilla, alustoilla, joita pitäisi käyttää kautta linjan. Mitä tulee synergioiden ja ohjelmien ja instrumenttien parantamiseen, meidän täytyy vähentää näiden ohjelmien ja instrumenttien monimutkaisuutta. Ja tämä kattaa eri ohjelmien ja välineiden harmonisoinnin ja yhdenmukaistamisen kaikissa EU-toimielimissä. Ja lopuksi, mitä tulee tulevaan kahdeksanteen puiteohjelmaan, Tältä osin haluan korostaa kolmea aspektia. Olen sitä mieltä, että hallinnollinen yksinkertaistaminen on todella kahdeksannen puitteohjelman tukipilari ja mielestäni instrumenttien määrää pitäisi vähentää ja pitäisi koordinoida myöskin näitä välineitä paremmin. Kahdeksannen puiteohjelman tulisi ottaa huomioon koko innovaatioketju aina eri tutkimuksen osa-alueilta ähm, demonstraatioon ja tulosten arvioimiseen ja myöskin niiden tulosten nopean kaupallistamiseen. Ja tämän pitäisi sitten luoda hyvä tasapaino äh, eri lähestymistapojen, niin tulosperusteisen kuin tiedeperusteisenkin lähestymistavan välille. Ja uskon, että lisää kansainvälistyminen kahdeksannessa puiteolmassa olisi myöskin toivottavaa, ja tämä kattaa tietysti myöskin kehitysmaat. Kiitokset siitä, että kuuntelitte tämän johdantoni. Kiitos, hyvä kollega. Täällä on 12 puheenvuoropyyntöä. Jos tämä nyt pitäisi onnistua, kun on muitakin asioita esityslistalla, no niin 13, niin meidän täytyy nyt sopia, että puhumme tiivistetysti. Ensin varjoesittelijät, sitten muut, mutta pyytäisin, että ensimmäisten pitää pitää mielessä, että muutkin haluavat puhua. Kollega Madureira. Muchas gracias. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Todellakin, kuten esittelijä hyvin ansiokkaasti esitti jo vuodesta 1984 eri puiteohjelmat ovat kehittyneet huomattavasti ja tuntuvasti, ovat kasvattaneet budjettia ja ovat myös ollut myönteistä, mutta hän sanoi, että se on myös monimutkaista osallistumismuotojen kannalta, että mahdollisuus esittää parempia mm, tutkimuspuiteohjelmia on vähän vaaranalaisena. Sen takia on ihan asiallista, että käymme käsiksi tähän ongelmaan ja käsittelemme sitä tässä mietinnössä hyvin. Sen takia haluan onnitella Rouva Karvaljua Aivan varmasti hän on osannut ottaa tähän mietintöönsä esimerkillisellä tavalla ja tyhjentävällä tavalla tieteellisen yhteisön vaatimukset, myös tämän mm, parlamentin ja komission ehdotukset ja vaatimukset, mutta myös ne periaatteet ja toimintalinjat, jotka ovat tulosta seminaarion lopputuloksista, jossa puhuttiin tämän mm, Espanjan puheenjohtajakauden kanssa viime helmikuussa. Puhuttiin yksinkertaistamisesta, siellä lyö, lyötiin toimintalinjat lukkoon. Siinä puhuttiin, miten ne voidaan neuvotella tulevien rahoitusnäkymien puitteissa miten voidaan valmistella kahdeksatta puiteohjelmaa mm, ja meidän täytyy huomioon kaikki eri tavoitteet ja menetelmät. Mutta myös tärkeää on korostaa, ja myös sen teki Rouva Karhalvo hyvin, että huomiota näistä tulevaisuuden toimenpiteistä on myös muita toimenpiteitä, jotka ovat yksinkertaistavia, ehkä vähemmän tärkeitä, mutta nekin voitaisiin sisällyttää tähän nykyiseen puiteohjelmaan se ei ainoastaan helpottaisi eh, nykyisten toimijoiden osallistumista ja hyötyjen osallistumista, mutta se voisi myös mm, samalla lisätä osallistumispotentiaalia. Ja mietinnössä tuli myös erittäin ansiokkaasti esille. Se on hyvin kattava ja täydellinen mietintö ja kuten sanoin, onnittelen häntä siitä. Omalta osaltani eh, varjoesittelijänä ryhmän nimissä haluaisin esittää joitakin tarkistuksia ja niistä haluaisin tehdä ihan lyhykäisiä kommentteja. Uskon, että on ihan legitiimiä säilyttää nämä EUn rahoitusintressit, mutta niitä ei pidä kohdentaa ainoastaan, vaan että niitä vähennetään kahdella prosentilla. Meidän täytyy huomioon, että tutkin, tutkimus ei ole ainoastaan riskiin alaista toimintaa. Sen ei tulisi olla sellaista eikä jäädä sellaiseksi, mutta kuitenkin minä olen hyvin vakuuttunut, että se helpottaisi kaikkien te- työtä, erityisesti tiedemieten työtä, jos haluaisimme sisällyttää se, mitä Rova Karvalio sanoi tähän mietintöön. Olen lainannut häntä. Minä lisään tähän kolme asiaa lisää. Olisi esimerkiksi hyvä, että määrittelisimme hyvin selvästi, mikä on virhe, mitä se tarkoittaa, missä niitä virheitä syntyy, ja pääsisimme sopuun siitä, mitä, eh, mitä tarkoitetaan hy- hyvillä hyvillä tilinpidollisilla käytännöillä ja periaatteilla niiden kannalta, jotka hyötyisivät näistä puiteohjelmasta, jotta nämä toimijat ja hyötyjät osallistuvat ensimmäistä kertaa, miten he voivat joutua riskitilanteisiin. Toisaalta olisi ihan aiheellista, että komissio tekisi selvennystyötä soveltamalla samoja normeja, kun puhutaan kun puhutaan niistä toimenpiteistä, joita, jotka liittyvät tähän puiteohjelman rahoitukseen. Meillä täytyy olla asianmukainen tilintarkastustoiminta, jotta puiteohjelman hyötyjät voisivat saada tästä tyhjentävät, tyhjentävät selvitykset tilinpitotoimista. Meidän tämä pitäisi olla helposti sovellettavissa, eikä pidä ruveta, ruveta muuttamaan pelisääntöjä. Tämä voisi helpottaa työntekoa ja äh, osallistumista seuraavissa tapahtumissa ja saisimme parempia tuloksia vuoteen 2013 mennessä. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin onnitella myös Belgian puheenjohtajia, maiden edustajia, että he ovat osoittaneet jo siitä, kuinka tehokkaasti he lähtevät käyntiin tässä puheenjohtaja tehtävässään huomenna järjestävät jo seminaarin tästä yksinkertaistamisen toteuttamisesta. Ja he voivat todella luottaa kaikkien tukemme. Kiitos kollega Tsotsimakakis. Kiitos puheenjohtaja. Emme olisi löytänyt parempaa esittelijä kuin Rouva Kavaijo, koska hän on asiantuntija ja tämän on huomannut hän on valmistautunut, tuntee kaikki yksityiskohdat ja voimme olla iloisia, että meillä on tällainen esittelijä. Kiitän hyvästä yhteistyöstä ja myös hyvin tehdystä esityöstä. Sopimushan nyt ei ole tavoite sinänsä, mutta tässä on kaksi tavoitetta. Meidän täytyy parantaa osallistumista, eli puiteohjelmissa täytyy ottaa ottaa huomioon kaikki pk-yritykset eivät ole olleet enää mukana. Ja tutkimus ei ole enää näkyvää ja siksi tämän keskustelun kautta voimme tarkastella tätä kysymystä, miksi me tarvitsemme tutkimusta. Minä olen tilintarkastaja ja mielestämme totta kai yksinkertaistaminen on tärkeää. Se, mitä Rovakavajo tukee, on ikään kuin tällainen paradigman vaihdos. Tässä ei puhuta enää hallinnosta, vaan puhutaan tutkimuksesta ja sen tuloksista. Me voimme tässä tarkastella tutkimusneuvostoa myös, joka tekee hyviä tuloksia, mutta meidän täytyy kuitenkin tehdä yksi huomio ja meidän täytyy painostaa komissiota, mitä johdonmukaisuuteen tulee koska komissiossa käytetään pääosastolla eri terminologiaa ja kirjanpito on hyvin erilaista, eli single audit, tämä on erittäin tärkeä käsite, mutta totta kai se tarkoittaa sitä, että on yksi pääosasto, joka sitten koko komission puolesta hoitaa nämä kysymykset. Me tarvitsemme oikeusturvaa, oikeusselkeyttä Äh, ex post ei ole hyväksyttävää ennen kaikkea kun puhutaan pienistä toimijoista puiteohjelmassa. Tätä ei voi hyväksyä. Rouva Kavajo puhui näistä könttäsummista ja hinnoista. Tuemme häntä siinä, koska tämä johtaa paradigman muutokseen. Totta kai myös aika on tärkeä kysymys. Miksi jotkut hankkeet saavat 200 päivän päästä määrärahat, jotkut vasta 500 päivän päästä. Tämä ei ole ymmärrettävää, eikä se sitä saa ollakaan. Täytyy standardisoida myös IT-tuki, niin kuin täällä on ehdotettu. Sitten Rova Madureira otti esille tärkeän kysymys. Tämä riskilähtöinen lähestymistapa on sellainen, että me emme voi asettaa näitä kahden prosentin tavoitteita. Meidän täytyy toimia järkevällä tavalla, koska muuten eurooppalainen lisäarvo ei enää käy ilmi. Ja tutkijat siirtyvät sitten muualle maailmaan ja yhä enemmän Aasiaan. Paljon kiitoksia. Kollega Lamberts. Kollega Lamberts. Uh, well, I will... Kiitos. Yhdyn kollegaan Äh, onnittelen äh, Rova Karvaljoa. Tämä on erinomainen mietintö. En nyt äh, lähde toistamaan, mitä on jo sanottu. Haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin tämä tulos perusteinen lähestymistapa. Ja tämä todellakin on asia, jossa meidän pitäisi pyrkiä eteenpäin, mutta pitäisi myöskin pyrkiä välttämään äh, määrittelemästä se, mitä tarkoitamme ex antella äh, jatkuvalla tarkastuksella tutkimuksessa, koska tutkimus tietysti on hyvin moninaiselle alalle suuntautuvaa toimintaa. Ja tietysti jos sitten äh, päätämme tästä tulosperusteisesta lähestymistavasta, niin mietinpä, että kuinka esimerkiksi ITER-projektit voisivat tulla kysymykseen, koska tällaisten projektien sen tulokset ovat sellaisia, mitä me emme vielä tiedä, vaikka kuitenkin näitä tuloksia toivomme, että kukaan ei voi tietää, mitä näistä tulee tulokseksi. Niin että tässä mielessä, jos tähän periaatteeseen lähdemme, kenties niitä ei voida ajatella tukikelpoisiksi. Ja sitten toinen ajatus, ja katson tässä jo jean Rodita, ja hän varmasti reagoi tähän. Meillä on kaksi keskeistä hanketta, jotka ovat täysin hallinnon ulottumattomissa budjettimielessä, ja Rova Carvalho tässä puhui kahdeksannesta puiteohjelmasta ja mietinpä, pitääkö meidän tähän mietintöön laittaa jotakin sellaista, joka ikään kuin rajoittaisi sellaisten eh, tietetyön, kuten ITERin tai Galileon eh, käsistä riistäytymistä. En muista nyt Galileon eh, Ähm, tulojen, menojen äh, räjähdysprosenttia, mutta joka tapauksessa, jos jäsenvaltiot sanoo, että me emme halua antaa enää lisää rahaa, niin meidän täytyy kuitenkin sitten jatkaa näiden budjettien rahoittamista, äh, ja äh, budjetit sitten räjähtävät, ja toiset projektit samassa ohjelmassa kärsivät. Eikö meidän pitäisi nyt tämän mietinnön puitteissa sanoa jotakin siitä, kuinka haluamme rajoittaa tällaisia mahdollisuuksia, koska useat hankkeet, liikkeet joutuvat kärsimään Itren, ITERin ja Galileon takia, ja tämä ei ole myönteistä. Ja mietin tässä nyt jotakin sellaista kohtaa ja sanamuotoa, joka tähän voitaisiin laittaa, mutta joka kuitenkin pyrkisi tähän asiaan puuttumaan, koska tämä on huono hallinnointia. Ja, Tietysti tämä on Euroopan huonon mm, maineen mukaista, mutta emme kuitenkaan halua, että meistä saadaan tällainen kuva. Fort. Kollega Ford. Thank you very much and thank you very Kiitokset ja kiitokset Rova Karvaljolle. On ollut ilo työskennellä kanssanne ja haluan minäkin teitä ää, muiden tavoin onnitella. Erityisesti ää, kun ajatellaan yksinkertaistamista näissä kirjanpitomenetelmissä kohta 10 ja kohta 14 pienemmät konsortiot. Tämä erityisesti liittyy siihen alueeseen, josta minä tulen ja mitä monimutkaisempia ja isompia konsortiot ovat, niin se tuo lisää mutkikkuutta ja hankaluutta, erityisesti kun ajatellaan maantieteellisiä välimatkoja. Näin ollen haluan myöskin kiittää sanoistanne, jotka liittyvät kansainväliseen työllistymiseen. Mm, Tämä on tullut esille myöskin monissa keskusteluissamme useiden johtavien yliopistojen kanssa. He ovat todella mielissään tästä ja haluan todella korostaa tätä. Haluan kiittää teitä myöskin siitä, että otatte esille markkinaläheisen lähestymistavan. Hyvin usein meillä on Euroopassa huono tai ongelmia sen takia, että meillä on hyvää tutkimusta, mutta se ei ole riittävän lähellä markkinoita. Ja ää, tästä on jo puhuttu muuallakin parlamentissa, kun ajatellaan vaikkapa tiettyjen julkisten hankintojen tai tiettyjen pääomien käyttämistä ää, uusien tuotteiden ää, markkinoille saamiseksi. Ehkä tässä voitaisiin puhua tästä vielä enemmänkin, ei pelkästään puiteohjelman puitteissa, vaan myöskin innovaation puitteissa yleensä, koska uskon, että tämä varmasti on avain Euroopan tulevaisuuteen. Sitten äh, tutkimuksen seitsemäspuitohjelma on hyvin monimutkainen ja tiedämme äh, kaikista niistä ongelmista, joita siihen on liittynyt, mutta se ei tietenkään välttämättä johda siihen, että äh, rahoituksen puuttuminen toisi parempia äh, tuloksia. Ehkä nämä eri lähestymistapat ylhäältä alas ja alhaalta ylös olisivat tarkastelun arvoisia. Olen paljon valittanut juuri kirjanpidon, tilinpidon, äh, äh, avoimuuden ongelmista. Ähm, uskon, että tämä on asia, joka pitäisi ottaa huomioon paremmin ja huomaan, että olette äh, ajatellut samansuuntaisesti. Meidän on taattava se, että valvonta on kunnollista ja että asiat eivät mutkistu liikaa ja että voimme rahoittaa eri yksikköjä. Esimerkiksi minun vaalipiirissäni ähm, eräs taho joutui käymään neljän erityyppisen valvontajärjestelmän lävitse ja se ei todellakaan lisännyt tehokkuutta. Kollega Matis. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin omalta osaltani osallistua onnitteluihin. Onnitella Rova Karvalio loistavasta työstä sen lisäksi, että hän on tehnyt hyvää työtä, mutta minua miellyttää se tapa, millä hän on tehnyt. Se on ihan esimerkillistä. Se, ei ole, se on aika harvinaista, mutta hän on myös halunnut integroida kaikki mukaan tähän työhön. Varjoesittelijät myöskin. Haluan onnitella häntä siitä. Tulos ei varmasti olisi ollut vastaava, jos hän olisi toiminut toisella tavalla. Mutta yksinkertaistaminen on lopputavoite. Sen takia esittelijän tekemät ehdotukset neljästä kohdasta kattavat hyvin ja menevät vielä pidemmällekin siitä kuin mikä se olisi vain pelkkä hallinnollinen ja rahoituksellinen yksinkertaistaminen. Sen takia on erittäin tärkeää ottaa huomioon nämä kaikki ulottuvuudet. Tässä on paljon teemoja, mutta haluan korostaa yhtä, joka on varsin tärkeä. Minä haluaisin ottaa esille kohdan 23, jossa puhutaan rahoituksesta ja siihen liittyvistä huolenaiheista suhteessa tuloksellisuuteen. Se on keskeistä. Minä haluaisin, että kollegat pitäisivät tämän visusti mielessään. En aio toistaa kaikkea sitä, mitä täällä on jo sanottu, kaikkia niitä perusteluja tälle yksinkertaistamiselle, mutta komissio tiedotteessa haluaa puhua tuloksista, mutta mikä on tämä mitkä ovat näkymät tällä hetkellä. Minä haluaisin miettiä, pohtia sitä, mitä erityisesti kollega Lambert sanoi. Meidän täytyy olla erittäin varovaisia siinä, miten me miellämme nämä vaaratekijät, kun puhutaan rahoituksesta res, realisten resurssien rahoituksesta. Minä haluaisin puuttua siihen, mitä Rova Madureira sanoi. Se on myös keskeistä. En aio sitäkään toistaa, mutta muistutan vain, että se oli keskeistä. Ja ihan lopuksi haluaisin tehdä kolme yleisluontoista kommenttia. Yksinkertaistaminen on lopputavoite ja sen takia on tärkeää, että vahvistamme eurooppalaista tutkimusaluetta ja, ja annamme kaiken sille kuuluvan potentiaalin ja se, tämän tyyppiset mietinnöt ovat tärkeitä. Meidän täytyy valvoa, että todella annamme hyvät yhdenvertaiset mahdollisuudet ja olosuhteet kaikille jäsenvaltioille. Kaikille jäsenvaltioilla pitäisi olla riittävät tutkimusresurssit ja näin voisimme välttää liiallista keskittämistä resurssien suhteen. Usein unohdamme, että tämä eurooppalainen alue – vaikka se voisi olla ristiriitaissa, niin ei se, ei se jää vain rajojen sisäpuolelle. Varsin, myöskin silloin, kun puhutaan yksinkertaistamisesta, meidän pitää ajatella kansainvälisiä verkkoja, verkostoja, jotka ovat olemassa, ja ne tulevat muotoutumaan enemmän Euroopan ulkopuolella ja vahvistumaan enemmänkin Euroopan ulkopuolella kuin sen sisäpuolella. Meidän täytyy todella tietää, mitä me haluamme eh, eurooppalaisen tutkimusalueen vahvistamisella. Meidän pitää ajatella ulkoisia kumppaneitamme. Viimeiseksi tulevaisuudelle, ei ole tulevaisuutta tutkimukselle, jos me emme ylläpidä hyviä suhteita perustutkimukseen ja, ja soveltavaan tutkimukseen. Jos me ajattelemme vain soveltavaa tutkimusta, niin silloin me unohdamme pian sen, mikä on meidän perustavoitteemme ja perustavoitteemme, koska se on hyvin väliaikaista. Meidän täytyy todella pitää mielessämme, mikä on pitkäaikaista. Se on perustutkimus, se on pysyvää. Tämä on tärkeää. Sehän antaa hyvän pohjan tälle eurooppalaiselle tutkimusalueelle. Kiitos paljon. Kiitos. Tässä nyt Varjo esittelijä. Täällä on vielä yhdeksän puheenvuoropyyntöä. Vielä kerran pyytäisin, että puhuisitte lyhyesti minuutin tai kaksi kollega Brasina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 mietinnöissä puhutaan hyvin voimakkaasti tieteestä ja tutkimuksesta. Ne ovat keskeiset linjaukset, mutta hallinnollinen monimutkaisuus monimutkaistaa tätä kaikkea, kaikkea työtä tieteelliselle yhteisölle. Miesittelijä on sitä mieltä ja puoltaa sitä, että sovellettaisiin budjettijärjestelmää, joka laatisi hyvän tasapainon valvonnan ja riskien ja turvallisuuden välille. Eli tutkimuspuiteohjelman osallistujien kannalta ajatellen. Jos me ajattelemme seitsemää puiteohjelmaa, miten nämä muutokset tullaan sisällyttämään siihen? Miten meillä on tulossa seuraava puiteohjelma? Meidän täytyy ajatella silloin menoja, jotka eivät ole mitenkään aiheellisia tutkijoille, yliopistoille, miten me hyödynnämme tutkimuskeskusten olemassa olevat tieteellisten tutkimuskeskusten Express-toimintaa, miten me voimme arvioida hyvin tuloksia, miten voimme välttää, että tieteellisiä tavoitteita vähennettäisiin, miten me voimme kytkeä uuden rahoitusjärjestelmän tähän. Nämä ovat kuitenkin yksityiskohtia. Tämä mietintö on loistava. Sillä on paljon hyvää arvoa, jos ajattelemme erityisesti, kun me teemme seitsemännen tuiteohjelman väliarviota ja kahdeksas puiteohjelma on tulossa. Kollega Elke. I would like to... Kiitos. Minäkin haluan kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Haluaisin ottaa esille joitakin seikkoja, joissa meidän täytyy olla hyvin selväsanaisia täällä valiokunnassa. Tämä on oma mietintö ja se on pohja keskusteluille, kun tarkastelemme, mitä seitsemännessä puitohjelmassa on tapahtunut ja kuinka sitten kahdeksatta puitohjelmaa valmistellaan. Olen todella täysin tämän tulosperusteisen lähestymistavan kannalla, ei pelkästään tieteellisestä näkökulmasta, vaan myöskin valvontanäkökulmasta katsottuna. Ja tämä on todella ihan hullua, että meillä on asetus, jos on pyydetty vaikkapa äh, äh, rahaa, äh, äh, mennä taksilla, mutta jos bussilla kulkeminen on helpompaa ja halvempaa ja tehokkaampaa, niin sitten ei saa käyttää rahaa bussilla kulkemiseen, koska raha on haettu taksilla kulkemiseen. Ja voitte uskoa, että yliopistot todella yrittävät näitä ohjelmia hallinnoida, mutta se on mahdotonta. Ja tämä osoittaa, että tämä on todella vaikeaa saada suuret yliopistot toimimaan sillä tavalla kuin niiden pitäisi ja osallistumaan. Ja jos ajatellaan teollisuuden osallistumista, teollisuuden osallistumista niin se on jo vuosikausia ollut laskussa Ähm, tai teollisuus, teollisuustoimintaa tutkimuksessa yleensä. Meidän järjestelmämme on sellainen, että valvontastandardit äh, kirjanpidossa äh, ovat sellaisia, että niitä voitaisiin äh, muuttaa joko valvonnan aikana tai juuri ennen kuin lopullinen valvonta tapahtuu. Tämä todella tuo sietämättömiä ongelmia. Tämä pelottaa ihmisiä. He eivät uskalla osallistua jos ajatellaan äh, tätä äh, valvonnan viimeistä äh, askelmaa, ja minä olen aina ehdottanut tietyn tyyppisiä hakemuksia, koska meidän on tietysti yksinkertaistettava myöskin tätä ja meidän täytyy myöskin ratkaista verotusongelma. Kun puhutaan suurista tiedeohjelmista, niin saattaa olla, että pelkästään ähm, teollisuus- ja tekijänoikeudet, äh, niiden ratkominen kestää vuoden. Me tarvitsemme myöskin niitä koskevia standardeja. Yksi vuosi tämän asian ratkomiseksi, kun tunnetaan kaikki mahdollisuudet ja mahdolliset tulokset ja sitten jäädään kiinni kiinni tämän tyyppisiin neuvotteluihin, niin tämä on vähän niin hullua. Ja äh, sitten tässä on nämä yksittäiset tiedotusalustat. Tämä on todella ollut suuri ongelma PK-yrityksille. Tämä on hyvä asia, että tämä otetaan esille tässä. Ja sitten tässä on yksi lause, joka mielestäni sietäisi tulla selvennetyksi. Ja siinä esittelijä sanoo tai puhuu etiikasta ja jäsenvaltioiden osallistumisesta. On hyvin selvää, että jäsenvaltioilla on oltava oikeus sanoa, että me emme halua osallistua, mutta on oltava myöskin hyvin selviä siltä osin, että he eivät voi estää toisia osallistumasta. Ja tämä pitäisi sanoa mielestäni lopussa tekstissä selvästi koska on muistettava keskustelut, joita meillä oli kantasolututkimuksesta, kun jotkut jotkut todella kipeästi tarvitsevat tätä reumatismin tai diabeteksen tyyppisten suurten sairausten ratkaisemuksia. toisaalta taas vähän halunnut tätä ollenkaan. En nyt lähde tätä ratkomaan ja puhumaan, mutta sitten mainitsen vielä erikseen ydinvoiman. Me emme voi ajatella, että jotkut jäsenvaltiot estävät toisia etenemästä tietyillä tutkimusalueilla. Tätä on myöskin siis selvennettävä. Ja lopuksi vielä, ää, mitä tulee liikkuvuuteen, tiedon ja tutkijoiden liikkuvuuteen. Jos joku projekti polkaistaan käyntiin, niin sitä pitäisi voida jatkaa vaikka sitten muuttaa yliopistosta toiseen. Kiitos. Angelika Niebler. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä, niin kuin muutkin kollegat. Tämä on todellakin loistava mietintö, Rouva jo ennen kaikkea, jos otetaan huomioon, kuinka nopeasti teidän piti työstää tätä, joten onnittelut loistavasta työstä. Yleinen huomio. Minä olen jo aika pitkään täällä valiokunnassa ja myös parlamentissa. Tämä on jo seitsemäs puiteohjelma, jossa olen mukana. Me olemme hyvin paljon puhuneet yksinkertaistamisesta ja olemme puhuneet lupamenettelyn yksinkertaistamisesta, siitä miten menettelyä voitaisiin nopeuttaa, miten avoimuutta voitaisiin lisätä. Mutta mielestäni tässä todellakin pitäisi myös toimia, mutta minä en oikein vielä usko, että tämä kaikki saadaan aikaiseksi, mutta kuitenkin hyvää tahtoa meillä on ja toivomme, että komissio ja toimiva virasto myös toimeenpanee näitä kysymyksiä. No sitten kolmas huomio. Mielestäni on hyvä, että täällä otetaan esille tämä e, tarkistuskysymys ja se, että kiinnitetään huomiota hankkeen laajuuteen. Eli jos puhutaan pienestä hankkeesta, niin totta kai e, täytyy näitä tarkistuksia tehdä, mutta ei nyt niin yksityiskohtaisesti kuin nyt, kun puhutaan yhdestä kahdesta miljoonasta, niin ei tarvitse olla niin yksityiskohtaista tarkistusta kuin suurimpien hankkeiden yhteydessä, kun puhutaan 15-20 miljoonasta. Eli minun pyyntöni, te olettekin muotoilleet sen tänne, eli tämä intensiteetti, tarkistuksen intensiteetti on se käsite täällä, otetaan huomioon. No sitten myös riskit ja eri kategoriat, Tämä on minulle erittäin tärkeää ja senkin olette muotoillut hyvin tuon sitä. Sitten viimeinen huomio. Täällä puhuttiin Galileosta ja Iteristä. Kustannukset eivät todellakaan saa räjähtää käsiin. Sanon sen yksinkertaisesti. Meidän täytyy pohtia parlamentaarikon, haluammeko näitä hankkeita vai emme. Ja ilmeisesti enemmistö on sen puolella, että Iteria ja Galilea molempia tuetaan. Ja toinen huomio tähän liittyen, me olemme aina sanoneet, että ei pitäisi puhua mm, jäsenvaltiotasolla hankkeesta, vaan pitäisi puhua Euroopan laajuisesta hankkeesta, jotta saadaan myös Euroopan laajuista rahoitusta. Hallintorakenteita täytyy tarkastella ja täytyy mm, käsitellä kysymyksiä riittävällä tavalla. Meidän täytyisi saada parannuksia ITERin suhteen aikaiseksi ja varmasti näitä molempia hankkeita voidaan rahoittaa tulevaisuudessakin. Ja puiteohjelmassa on vielä määrärahoja käytettävissä ja niitä tulisi käyttää näiden hankkeiden tukemiseen. Kolga Tsukalas. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να προσθέσω και τα δικά μου συγχαρητήρια στην αξιότητα. Minäkin haluaisin onnitella äh, rouva Kavaljoa, Karvaljoa erinomaisesta mietinnöstä. Hän on tehnyt todella hyvää työtä ja haluaisin kiittää myöskin kaikkia äh, niitä kollegoita, jotka huomioillaan kiinnittävät huomiomme kysymyksiin, jotka ovat esteitä Euroopan tutkimuksen tiellä. Uskon, että vaikka tämä mietintö on erinomainen ja vaikka tässä tehdään hyviä huomioita, niin meillä Euroopassa on järjestelmä, jonka, jonka, tai jonka jonka tulisi muuttua ja uudistua. Tarvitaan innovaatiota, jotta nähtäisiin eri tavalla se, mitä tiedemaailmassa ja innovaatioalalla tapahtuu jotta syvemmin ymmärrettäisiin, kuinka näitä eurooppalaisia ohjelmia täytyy hallinnoida. Eilen iltapäivällä kuulimme äh, Atlantin takaisen äh, äänen, joka äh, kertoi, kuinka Eurooppa kilpailijoistaan eroaa. Monet totesivat, että tutkimus ei pelkästään toteudu vaan Euroopassa, vaan aivan kansainvälisesti kautta maailman. Ähm, ja tällä tavalla meidän täytyykin tähän taisteluun lähteä kansainvälisin asein, jotta todella olisimme niiden haasteiden tasalla, äh, jotka tässä mietinnössäkin vuoden 2015 jälkeen äh, mainitaan. Euroopan haasteeksi. Minä ehkä nyt olin vähän tyhmä, kun amerikkalainen senaattori sanoi, että emme ole onnistuneet olemaan haasteiden tasolla. Ja vielä senkin lisäksi hän sanoi, että meillä olisi todella paljon työtä tehtävänä, jotta nämä rahat hyvin saataisiin sijoitukseen. No, minua kuitenkin kiinnostaa äh, se, äh, ei pelkästään mitä tämä senaattori sanoi, vaan oikeastaan todellisuus. Ja todellisuudessa Eurooppa on alue, jossa tiede, teknologia, kulttuuri äh, ovat syntyneet ja emme ole vielä löytäneet sellaista tietä, joka antaisi tuottajille, yrityksille, teollisuudelle, tutkijoille mahdollisuutta tehdä yhteistyötä luonnollisella, tuottavalla tavalla, jotta todella voitaisiin edistää asioita ja luoda vaurautta. Minä olen sitä mieltä, että että äh, tällä äh, on tietysti tarkoitus äh, tiedetoimintaa yksinkertaistaa, mutta tässä on kuitenkin kaksi valtaa, napit vastakkain, toisaalta tuottajat, tutkijat, tiedemaailma ja toisaalta hallinnolliset viranomaiset mm, ja tämä avoimuus ja hyvän hallinnoinnin ja paremman varainhoidon nimissä. Ja nyt on tarpeen todella tehdä, kuten Rova Karvalio sanoo tuossa mietinnössään. Toisin sanoi, me tarvitsemme todellista luottamuspolitiikkaa, joka toisi mukanaan todellista avoimuutta ja todellisen viestin, jonka voimme lähettää tutkijoille, kertoa, että olemme ankaria niille, jotka sääntöjä rikkovat, mutta jätämme kuitenkin liikkumavaraa ja lisää raitista ilman niille, jotka todella tutkimusta haluavat tehdä. Kiitos. Kiitos myös esittelee se, että käsitellään pieniä ja suuria hankkeita eri tavalla on oikea lähtökohta. Tilintarkastuksessa ei täytyisi tarkastella myös menoja, vaan totta kai lainausmerkeissä myös tuloja, eli mitä etuja Eurooppa saa näistä hankkeista. Eli tilintarkastajien täytyy myös tarkastella tuloksia, myönteisiä tuloksia. Ja totta kai julkisuustyö. Kahdeksannessa puiteohjelmassa meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota siihen, että Euroopan kansalaiset ja myös valtioiden päämiehet ymmärtävät, kuinka tärkeä tämä puiteohjelma on, eikä niin, että nyt vain tehdään leikkauksia, kun yritetään elvyttää taloutta. Tämä One Stop Shop on asia, josta on useasti keskusteltu, on kysymys siitä, että nopeasti ja tehokkaasti tehdään päätöksiä. Jos päätös kestää kauemmin kuin kuusi viikkoa, niin se aiheuttaa ongelmia monille, ja jos maksuihin menee kauemmin kuin kuukausi, niin sekin on ongelma. Juuri pienten hankkeiden yhteydessä täytyisi tehdä nopeasti päätöksiä ja maksut tulisi myös tehdä nopeasti. Että ainoastaan tätä kautta voimme auttaa PK-yrityksiä. Ja myös kaavakkeita tulisi yhdenmukaistaa. Eli yksi kaavake 23 kielellä, jotta jokainen tietää, että toisessa sarakkeessa on yrityksen nimi ja niin edelleen. Ja tätä kautta asioita voidaan käsitellä nopeasti ja sähköinen viestintä on tässä myös tärkeää, että saamme standardoituja yhdenmukaisia menettelyjä. Kiitos. Kolanska Bubinska seuraavaksi. E, dziękuję bardzo. Ja również bardzo chcę podziękować za ten raport. On zwracał... Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää. Tässä viitataan moniin ongelmiin, jotka koskevat tutkijoita. Mutta jos puhumme seitsemännen puiteohjelman yksinkertaistamisesta, niin, niin me emme saa unohtaa seuraavaa kahdeksatta puiteohjelmaa. Haluaisin pyytää, että komissio tekisi analyysin siitä, miksi jotkut jäsenvaltiot pystyvät käyttämään määrärahat paremmin kuin toiset. Jäsenvaltiot, ennen kaikkea uudet jäsenvaltiot vasta oppivat näitä menettelytapoja, mutta on havaittavissa yhä suurempia eroja. Ja meidän täytyisi pyytää, että komissio tekee analyysin eroavaisuuksista jäsenvaltioiden välillä, missä on ongelmia, esteitä – yksittäisissä jäsenvaltioissa. Ja missä on ongelmia äh, lupahakemuksissa muun muassa Puolassa ja muissakin maissa. tässä on ongelma, kun äh, siirrytään tulosperusteiseen rahoitukseen. Minä otan tämän ongelman esille, koska kun rahoitetaan tällaisia hankkeita, niin sitä tulisi tukea. Monet hakemukset liittyvät perustutkimukseen. kun puhutaan kustannusten takaisinmaksusta, niin siinä ei täytyisi tarkastella ainoastaan tuloksia, koska silloin tilanne saattaa mennä liian monimutkaiseksi. Ja ei ole myös selvää, mistä rahoituksen tulisi tulla ennen kuin tuloksia on saatu aikaiseksi. Jotkut voivat odottaa takaisin maksua, mutta kun puhutaan köyhimmistä tahoista, niin ne eivät pysty odottamaan. Kiitoksia kollega Udi. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan puolestani onnitella kollega Karvalua suunnattoman laajasta, hienosta, hyvin tehdystä työtä. Me odotimme sitä jo paljon valiokunnassamme, mutta myös budjetin valvontavaliokunnassa sitä odotettiin. Kollega Itter on jo lähtenyt, mutta ei tässä nyt pidä kaikkia heittää samaan soppaan. Olen vähän pahoillani, että tämä tieteellinen kunnianhimo tässä ITER-hankkeessa jää vähän taka-alalle budjettikiintiön takia. Se on vähän harmi. Ehkä se johtuu huonosta hallinnoista, joka synnyttää yleensäkin ongelman suurten eurooppalaisten hankkeiden hallinnoinnissa. Jos ähm, mietinnön laatija on samaa mieltä, voisimme sopia yhdestä tarkistuksesta, jossa voidaan hoitaa menneisyyden kysymys pois, mutta tulevaisuutta ei voida hoitaa. Mutta meidän täytyy ensin järjestää pois päivästyksestä menneisyyden asiat, nämä budjettitarkastukset, budjettivalvonnat. Jos ei niitä hoideta, niin kaikki me löydämme sitä edestämme joskus eu EUn tuomioistuimessa ja sen jälkeen meidän epäsuosiomme jäsenmaissa vain kasvaa. Silloin kun meidän pitää tarkastella seuraavia rahoja, rahoitusnäkymiä meidän pitää olla saada enemmän tutkimustyötä eri Euroopan, eurooppalaisilla tasoilla. Sen takia minä tässä tarkistuksessa pyydän, että soveltaisimme yksinkertaistamista, josta olemme saaneet jo poliittisen konsensuksen menneisyyden hankalien tilanteiden ratkaisemiseksi. Sitä minä ehdotan ja tulen ehdottamaan teille. Tämä olisi hyvä signaali komissiolle, Euroopan komissiolle, jotta se hyvä, hyväksyisi nämä tilintarkastusperiaatteet ja jotta ne eivät enää olisi ristiriidassa menneisyyden käytänteiden kanssa. Ja Metsahos. Köszönöm, elnök úr. Kutatási programjaink főleg az oktatás területén kibővültek. Kiitos kun puhutaan koulutushankkeista, niin niitä on laajennettu jatkuvasti, mutta meidän täytyy ottaa huomioon, että ähm, hallinto on joutunut ongelmiin, on syntynyt epävarmoja tilanteita. Ja siksi on tärkeää, että menettelytavat ovat samoja jo seitsemännessä puiteohjelmassa. Ennen kaikkea kun valmistelemme kahdeksatta puiteohjelmaa, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän. Tutkijat ovat tätä meiltä pyytäneet. Eli meidän täytyisi luottaa tutkijoihin enemmän. Tutkimushankkeita, innovaatiohankkeita täytyy tukea, totta kai, mutta byrokratiaa tulisi vähentää. Kaikki talousriskit ovat ongelmallisia, mutta meillä, meidän ei tulisi pelätä näitä riskejä. Eli meidän täytyisi pyrkiä siihen, että meidän hankkeemme ovat mm, saatavilla kaikille ja näin me voimme toimia tehokkaasti, mitä määrärahoihin tulee, mutta myös tuloksiin. Yhteenvedonomaisesti voisin sanoa, että järjestelmän täytyisi pystyä arvioimaan riskit paremmin, mutta toisaalta meidän täytyisi myös pystyä luottamaan järjestelmään enemmän. Mielestäni mietintö on loistava se ottaa nämä vaatimukset huomioon ja siksi haluaisinkin kiittää Rova Kavaajoa tästä mietinnöstä. Mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa, miten me saamme käytännönläheisesti hoidettua nämä. Kollega Herzog. Thank you. Thank, thanks, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Pari huomiota tähän mietintöön, mutta ensiksi haluan onnitella esittelijää on hyvin, tai tämä mietintö on hyvin tärkeä, mutta meidän on kuitenkin päätettävä, mitä aiomme tehdä sen suhteen, meidän on toisaalta valmisteltava kahdeksatta puiteohjelmaa, joka on ITRE-valiokunnan toimivaltuuksissa, mutta mietintöä lukiossa ymmärtää, että meidän täytyy myöskin pyytää muutoksia varanhoitoasetukseen, koska muutoin emme pääse eteenpäin. Ja tämän on oltava hyvin selkeää niin, että tutkimusyhteisölle ei pidä tehdä liikaa lupauksia, jolle me sitten pystyy myöskin muuttamaan varanhoitoasetuksen. Muutoin joudumme pahoihin ongelmiin ja tähän samaan soppaan me jäämme rahan varanoitoasetus on yhteispäätösmenettelyn piirissä, ähm, mutta tietysti se kuuluu myöskin osittain äh, budjettivaliokunnalle. Ja haluaisin muistuttaa, että ähm, äh, kaikki nämä säännöt ovat yhteispäätösmenettelyn puitteissa päätetyt äh, kolmen toimielimen kesken, eikä tuomioistuimilla ole, tarkastusomistuimilla tässä oikeastaan mitään sanomista ja tekemistä. Meidän täytyy siis miettiä, kuinka kohtaamme eri poli- samojen poliittisten puolueiden kollegat budjettivalvontavaliokunnassa ja että esitämme nämä syyt heille, koska muutoin emme varmasti pääse eteenpäin ja herra, olen puhunut herra Kestille ja myöskin vihreiden ryhmän kollegoille ja tämä on suuri panos ja meidän täytyy pyrkiä tarkistuksen pääsemään tähän suuntaan, koska herra Odin kanssa mehän olemme tuossa valikunnassa jäsenä, mutta emme kahdestaan siihen pelkästään pysty. Tämä oli siis ensimmäinen seikka, jonka halusin mainita. Toinen seikka, jotkut kollegat ovat tässä puhuneet suurista hankkeista, kuten ITER, ITER tai Galileo, mutta muistettava, että kysymys ei ole tutkimuksesta näissä hankkeissa, vaan kysymys on budjetista, budjettikysymyksistä, ja nämä ovat seitsemännessä, seitsemännessä puiteohjelmassa, koska monivuotisia rahoituskehyksiä ei voida muuttaa ja sen takia meillä ei ole budjettikohtaa näille hankkeille. Ja äh, sen takia oli paras laittaa ne tähän äh, puiteohjelmaan tähän ikään kuin väliajaksi, niin että kyse ei ole oikeastaan perustutkimusohjelmista ja mm, ne ovat eri luonteisia kuin mistä nyt tässä keskustelemme. Palaan sitten vielä seuraavassa kohdassa tähän asiaan esityslistalla, mutta meidän täytyy muistaa, mikä on näitä rahoitusinstrumenttien koko seitsemännessä puiteohjelmassa. EU-budjettihan on noin 142 miljardia suoraan suunnilleen. Ja siitä äh, puolisen miljardia on, äh, miljoona on, on tutkimukselle ja 1,5 prosenttia 0,0 äh, 1,5006 prosenttia on sitten äh, ikään kuin äh, tästä osuus BKTstä, niin voimmeko me todella tällaisella summalla tehdä eurooppalaista tutkimusta? Tämä on kysymys, joka meidän täytyy esittää. Kysymys on budjetista, jos hallinnolle ei tehdä mitään eilen ministerit sanovat, että meidän on toimittava paremmin, mutta eihän tämä ole siitä kiinni, vaan meidän täytyy todella jäsenvaltioiden kanssa tätä asiaa käsitellä. Ja vielä yksi seikka. Meillä on tutkimuksen hallinnoinnissa ongelmat, joka liittyy infrastruktuureihin, mutta kaikki mikä on äh, enemmän kuin yksi jäsenvaltio ja pienempi taas kuin seitsemän jäsenvaltiota, niin äh, hyvin harvoinhan meillä on sellaisia tilanteita, että 27 jäsenvaltiota kaikki osallistuvat mutta tarvitsemme virtaviivaistamista, koska muutoin emme onnistu ITERissä, emme onnistu myöskään näissä puiteohjelmissa ja uskon, että tulevien vuosien aikana meidän täytyy lähteä tähän suuntaan, koska muutoin investoinnit eivät koskaan onnistu ja emme myöskään pääse tutkimuksessa siihen, mihin haluamme. Olen pahoillani, että puhuin pitempään kuin mitä oli tarkoitus. Kiitos. Clara de la Torra komissiosta, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Good morning. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kiitokset esittelijä Karvaljolle ähm, ja myös valiokunnalle siitä, että näitä asioita olette näin äh, läpikotaisin miettineet ja tukeneet komissiota. Haluaisin korostaa sitä, mitä Rova Herzog sanoi. On totta, emme voi täysin päästä tuloksiin, jollemme äh, mieti äh, toisaalta tiedepäätöksiä ja toisaalta äh, mm, budjettikysymyksiä. Monet ovat tässä puhuneet äh, moninaisesta rahoitusmekanismeista ja äh, muusta, joka lisää moninaisuutta ja monimutkaisuutta. Ja me otamme kyllä huomioon tämän seuraavan puiteohjelman osalta tämän monimutkaisuuden vähentämiseksi ja harmonisoidaksemme mahdollisimman paljon näitä toimintamekanismeja. Komissio äh, luottaa parlamenttiin tässä yhteydessä. Ja kiitos myöskin tuestanne kustannuslaskelmien toteuttamiseksi ja niiden yksinkertaistamiseksi. Ähm, todella äh, tämä aiheuttaa paljon päänsärkyä tämä nykyinen järjestelmä ja tämä otetaan huomioon seuraavassa puiteohjelmassa. Esittelijä totesi, että on hyvin tärkeää tietää milloin ja äh, missä haluamme nämä muutokset tehdä ja komissio sitä mieltä, että meidän on hyvin varovaisia, kun äh, lähdemme muutoksia tekemään, koska kuten kaikki tiedämme, vakaus on osa Äh, yksi elementti äh, yksinkertaisuutta, yksinkertaistamista, mutta kaikki potentiaalit ähm, äh, nykyisen puiteohjelman puitteissa me todella kaiken kaikkiaan olemme samaa mieltä parlamentin kanssa näistä muutoksista, vaikka Jyrpa näissä keskimääräiset henkilökustannukset kysymyksessä ja monet täällä äsken ottivat esille liiallisen valvontamekanismin ja toisaalta nollariskitoleranssin, jota komissio on ajanut. Ja tässä esittelijä myöskin toteaa samansuuntaisesti näistä säännöistä. No komissio pyytää ymmärtämystä kuitenkin näissä asioissa, koska tällä hetkellä olemme hyvin vaikeassa tilanteessa. Emme ole koskaan, no pakko tämä sanoa, koskaan emme ole taannettivasti lähteneet sääntöjä muuttamaan, mutta kuitenkin meillä on tiettyä strategian valvontaa, joka on nykyisen tilintarkastustuomioistuimen lähestymistavan kanssa samassa linjassa, mitä tulee vuosittaiseen raporttiin. Ja nämä strategiat, strategiat nämä parametrit ähm, on myöskin parlamentti hyväksynyt, mitä tulee tarkastuslausumaan. Ja tämä lähestymistapa tietysti sitten vaatii sen, että komissio tiukasti noudattaa sääntöjä ja soveltaa myöskin tiettyjä ex post jälkikäteen tehtyjä tarkastuksia. Ja muutoin emme voi toimia kun ajatelemme tarkastusparametreja. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää äh, komissiolle äh, muistaa tämä tuolla nollariski virhetoleranssi. Ja äh, on hyvin tärkeää myöskin, että parlamentti, kuten aikaisemminkin tässä on tullut jo sanotuksi, tukisi tätä tiettyä virheiden sietoprosentti lähestymistapaa tässä yhteydessä. Olen hiukan huolestunut, koska tiedätte, että eilen talousarvion valvontavaliokunta äänesti eh, Paticellin mietinnöstä ja uskon, että eh, koko tuo valiokunta ei aivan täysin ole samassa linjassa kuin mitä olen kuullut täällä eh, näistä siedettävästä riskien, siedettävästä virheiden määrästä. Ja kiitokset Rova Herzog tästä kehotuksesta keskustella tuon valiokunnan kollegoiden kanssa. Uskon, että sillä tavalla pääsemme ratkaisuun. Mitä tulee sitten tukirahoihin, tässä on pyydetty ähm, että äh, aika tältä osin vähennettäisiin kuuteen kuukauteen. Me kaikki olemme samaa mieltä äh, kuten herra Rybikin sanoi, että emme voi käyttää liikaa aikaa näihin sopimuksiin ja maksatukseen, mutta, ja uskon, että voimme parantaa tilannetta, mutta meidän ei pidä unohtaa myöskään sitä, että meidän ei pidä olla liian optimistisia, koska olemme tarkastelleet kansallisten järjestelmien todisteita ja samantyyppisten yhtä monimutkaisten hankkeiden tuloksia monesti kysymys on ohjelmista, jossa on useita kumppaneita ja aivan samalla tavalla jäsenvaltiossakin toimitaan siellä. Keskimääräinen aika on 12 kuukautta, niin että tietysti meidän täytyy tätä äh, ajanjaksoa lyhentää, mutta meidän ei kuitenkaan ähm, pidä luopua tästä äh, vertaisarvioinnista, joka on kuitenkin tämän toimintamme pohjakivi ähm, ajan optimointi, äh, ajan määritteleminen äh, edunsaajissa, erityisesti yliopistoissa, varmasti aiheuttaa suuttumusta, mutta jolle me ota käyttöön kiinteitä summia tietyille hankkeille, niin uskon, että on täysin mahdotonta lähteä äh, poistamaan näitä aikamääreitä, koska se on hyvin tärkeä asia kuitenkin näissä ohjelmissa. Ja kaikkein radikaalin ehdotuksemme liittyy siihen, että siirrytään tästä nykyisestä lähestymistavasta tulosperusteiseen lähestymistapaan. Ja tässä monet eri tavalla ottivat kantaa tähän asiaan. Tämä on hyvin vaikea asia. Tietysti kaikki eivät ole samaa mieltä siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta me olemme ajatelleet, että äh, siirtyminen äh, järjestelmään, jossa kiinteät summat maksetaan äh, tutkimuksen arvioinnin pohjalta, että se voisi johtaa tuloksiin. Ja tämä ainakin antaa mahdollisuuden muuttaa tarkastusjärjestelmää ja tällä tavalla myöskin se muuttaa varojen myöntämisperusteita konsortioille. Ja olemme kiitollisia esittelijälle siitä, että hän puhuu oikeastaan tiedeperusteisesta lähestymistavasta tulosperusteisen sijasta. Ehkä tätäkin komissiossa olisi hyvä miettiä. Ja tämä tietysti tuo lisää joustavuutta ja yksinkertaista asioita. Ja sen takia ymmärrän hyvin, että talousarvivalvontavaliokunta eilen nyt tuki täysin tätä lähestymistapaa. Olemme tietoisia siitä riskistä, että nyt ollaan menossa kohti järjestelmää, jossa maksetaan tulosten pohjalta ja senpä takia syrjitään äh, riskialttiimpia hankkeita. Tietenkään tämä ei ole komission tarkoitus. Senpä takia meidän täytyy äh, pyrkiä äh, yleiseen ymmärrykseen siitä, mitä tulokset tieteessä tarkoittavat, koska missään tapauksessa tietenkään emme halua ähm, sellaista lähestymistapaa, että riskialttiit hankkeet kärsisivät erityisesti tai että niihin kehotettaisiin jotenkin erityisesti. Parasta olisi varmasti lähteä tätä asiaa vielä tarkemmin tutkimaan. Sitten pari sanaa vielä siihen, mitä Rova Riera puhui sertifioinnista. On totta, että sertifiointisäännöt ovat hyvin tiukkoja ja ne lannistavat monet tästä sertifioinnista, mutta ne ovat täysin kuitenkin samassa linjassa sen, äh, sen kanssa, mitä sanon aikaisemmin näistä kirjanpitoparametreista. Ehkä tässä komissio voisi hiukan pehmentää näitä sertifiointimääräyksiä. Ja sitten lopuksi vielä vastauksena tähän vaikeaan kysymykseen äh, eri äh, jäsenvaltioiden suorituskyvystä. Komissio on analysoinut tätä hyvin usein. Me olemme tehneet äh, nopean sisäisen analyysin, eikä tämä varmastikaan anna teille kaikkia tietoa tästä asiasta, mutta kaksi asiaa on muistettava. Meidän on aina muistettava, että kun uusia jäsenvaltioita liittyy tai kun puitteohjelmaan tulee uusia jäsenvaltioita, niin silloin on aina tietty ö, ö, kurvi, ö, tietty ö, Äh, äh, tendenssi alaspäin, mutta äh, kuitenkin kansallisella investoinnilla tutkimukseen on suuri vaikutus osallistumisiin puiteohjelmissa ja menestykseen. Ja tämä on hyvin tärkeä asia muistaa, ja tässä komissio voi auttaa myöskin muiden poliittisten toimenpiteiden kautta. Olen pahoillani, että puhuin näin pitkään. Kiitos. Kollega Oudilla on vielä lyhyt puheenvuoro, sitten vielä esittelijä. Ihan lyhyesti. Me olemme puhuneet vuosia jo tästä menneisyyden kysymyksestä. Ainakin ei ole Euroopan parlamentissa meidän valiokunnasta tai talousarvojen valvontavaliokunnassa rouva. Meillä ei ole mitään eroavatta siinä, jos ajatelmme, että teollisuusvaliokunta ja budjetin valvonta parlamentti kokonaisuudessaan antoi kaksi kertaa vastuuvapauden vuonna 2007-2008, koska yksiköt sanoivat, että parlamentti on vaihtunut, eikä voisi parlamentti parlamentilla ole tästä mitä mielipidettä. Parlamentti toivoo, että meneillään olevat riitakysymykset ratkaistaisiin hyvin harkitusti ja selkeästi. Se on ihan selvää. Mitä tulee nyt tulee tilintarkastustuomioistuimeen, ei sillä ole mitään sanomista tässä. Minä pahoittelen, että tilintarkastustuomioistuin ei ole täällä tänään. Se olisi ollut hyvä, koska se on äh, fiksan äh, määrän kahden prosentin luvun tilintarkastustuomioistuin silloin, kun se antoi kertomuksensa näistä vakuuksista. Se ei edes noudattanut sopimusta, koska sopimuksessa sanotaan, että tämän kyseisen tuomioistuisen pitäisi antaa kokonaisvaltainen näkemys komissiosta, komission tilintarkastuksesta. Se ei tehnyt sitä eikä tehnyt myös mitään niistä jo seura- seuraamuksista Anteeksi, että puhun näin, toi, näin paljon, mutta emme me saa koko ajan vain ajatella tilintarkastustuomioistuinta. Onko komissio itse niin kuin jotenkin aivan jähmettynyt tilintarkastustuomioistuimen edessä, mutta meidän täytyy todella nyt tehdä tilit selviksi menneisyyden kanssa. Meillä on potentiaali, mutta tämä valiokunta, joka keskittyy tutkimukseen, me haluaisimme neuvotella jäsenvaltioiden kanssa, no, ottaa se kursoida pois siitä eurooppalaisuuden kohdalta. Me olemme vähän äh, ärsyttäneet, me olemme ärsyttäneet Olafia, me olemme saa tekemässä EUta kovin epäsuosituksi, jos ajatellaan tilintarkastusta ja valvontaa. Minä en halua enää kuulla kahdesta prosentista ja tilintarkastustuomioistuimesta. Minä haluan kuulla, mitkä ovat poliittiset äh, mielipiteet, suuntaukset ja hoitaa tämä kahden prosentin kysymys nyt pois. Meidän täytyy nyt soveltaa tätä hyvin harkitusti tässä on tehty tämmöistä ekstrapolarisoitua työtä, joka on vähän väärän, harhaanjohtavaa. johtavaa meidän täytyy ottaa huomioon nämä tekniset, riippumattomat tilintarkastukselliset näkökohdat. Meidän pitää päästä krompisiin, meidän täytyy poliittisesti päästä yhteistyöhön. Emme meidän aina voi mennä tuomioistuimen eteen. Näin on tehty jo kymmenen vuoden aikana, koska ei voi harjoittaa politiikkaa todellakaan näin. Minä olen pahoillani puheenjohtaja, että tässä vähän jauhan tätä samaa asiaa ja olen näin kriittinen. Minä haluan täsmentää, että Euroopan unionin komission ja parlamentin välillä ei saisi olla kysy, kyse tilintarkastustuomioistuin ongelmasta. Kyllä me löydämme poliittiset toimintatavat, jotta pääsemme ulos tästä umpikujasta. Kiitos ja esittelijä lopuksi. Um, Kiitos hyvin lyhyesti vielä. Vain haluan kiittää kaikkia lämpimistä sanoista ja näistä kaikista ehdotuksista. Ne ovat kaikki samassa linjassa sen kanssa, mitä olen jo tähän mietintöön kirjannut, mutta tulen ottamaan huomioon nämä kaikki kommentit. Meidän täytyy miettiä vielä lisää sitä ehdotusta, että otettaisiin tähän lause myöskin Iteristä ja Galileosta. Ja haluan vielä mainita erään toisen seikan, joka liittyy eettisiin arviointiin olemassa olevassa järjestelmässä ja sen osalta, mikä toimii toimii hyvin. Olin hyvin iloinen tästä, koska äh, kun olin ministerinä 2000 neljä, äh, ja kukaan ei sitä silloin ehdottanut, koska ikään kuin äh, kaksi eri maa, kaksi, oli kaksi eri maaryhmää, ja Portugal sitten ehdotti tätä, ja tietyt maat eivät halunneet lähteä tämän tyyppistä lähestymistapaa soveltamaan, ja toinen ryhmä taas sitten halusi niin, että ähm, Äh, tässä yhteydessä käännyn vielä komission puoleen, mutta minusta tuntuu siltä, että tämä äh, toimii hyvin ja meidän pitäisi tästä järjestelmästä pitää kiinni. Ja äh, myöskin jäsenvaltioiden puuttuminen asioihin täytyy ottaa huomioon, kun kysymys on eettisistä tutkimushankkeista. Äh, käyn lävitse kaikki nämä kommentit äh, vielä, analysoin ne äh, perinpohjien ja haluan vielä kiittää teitä kaikista näistä ehdotuksista. Minäkin haluan kiittää kolme huomiota lopuksi vielä. Täällä viitattiin siihen, että tämä on ollut ongelma jo pitkään. Me emme halua ainoastaan keskustella muutoksista, vaan me haluamme toteuttaa niitä. Muutama kuukausi sitten meillä oli useampi kuulemistilaisuus ja sitten toimimme epänormaalilla tavalla ja pyysimme, että pieni työryhmä pohtisi näitä kysymyksiä. Nyt meillä on konkreettinen mietintö ja nyt pyytäisin, että yhteistyötä pyydettäisiin talousarvojen valvonta valiokunnan kanssa, koska me haluamme saada muutoksia menettelytapoihin, koska muuten tämä kaikki on ollut turhaa. Ja siksi aivan oikeutetusti täällä sanottiin, että yhteistyön kautta ehkä voisimme saada aikaiseksi tuloksia eri talousarvion valvontavaliokunnan kanssa. Pyrittäisiin tähän 14.7. kello 12 tarkistusten jättöön käyttöaika ja sitten henkilökohtainen huomio pyytäisin, että, että emme sekoita tähän yksittäisiä hankkeita, Galileo tai ITER. Nämä todellakin nyt ovat kaksi eri asiaa, ne täytyy erottaa. Tässä on kysymys uudesta menettelytavasta, ja tämä todellakin koskee Euroopan uskottavuutta. Kiitos tästä keskustelusta. Tämä esityslistan kohta on saatettu päätökseen. Ja sitten seuraava kohta. Tässä on myös kysymys rahasta. Kollega Herzog. Parlamentin kantaneuvoston muuttavan talousarvistyksen vuodeksi 2011 pääluokka 3. Tämä on aika vaikea tehtävä. Rouva kollega, pyytäisin teitä nyt esittämään, missä mennään tämän asian suhteen. I start my presentation, uh, Kiitos ennen kuin aloitan, niin haluan toivottaa tervetulleeksi unkarilaiset ja slovakkilaiset vieraat, jotka ovat osallistuneet äh, eräseen Euroopan hankkeeseen, ja jotka istuvat tuolla äh, huoneen takaosissa. On mukava nähdä teidät täällä. On hyvin tärkeää, että nuoriso äh, tietää, mistä Euroopassa on kyse. Mitä tulee budjettiin, niin kyllä tämä on aina epäsuosittu homma puhua rahasta, mutta ilman rahaahan emme pääse eteenpäin. Ja meidän on ymmärrettävä, että vaikka äh, kaksi kolmasosaa vuodesta on kulunut, niin Euroopassa, ja Euroopassa on tiettyä positiivista kasvua, niin kriisin jälkeen äh, olemme vielä vaikeassa tilanteessa ja ähm, meillä on vielä paljon haasteita rahankäytön suhteen. Mitä tulee vuoteen 2011, avaintavoitteita pitää olla Euroopan talouden tukeminen tässä elvytyksen jälkeisessä tilanteessa. Ja vuonna 2011 budjetissa nämä tavoitteet on otettava huomioon kestävä, älykäs, osallistava kasvu osana 2020-strategiaa on tärkeä seikka. Mitkä ovat sitten meidän valiokuntamme vastuut? Meidän vastuullamme on se, että äh, otsakkeessa yksi suunnataan ne rahat vuonna 2011 13,4 äh, miljoonaa euroa, joka on alle 10 prosenttia siis se budjetista, äh, joka tällä hetkellä on 1,42 mm, miljardia jos budjetti on siis 1 prosentti BKTstä, niin silleen kysymys on 0,0001 prosentista tutkimuksia, mutta että nämä rahat pitää kuitenkin käyttää hyvin. Ja on hyvin, hyvin tärkeää tietää, että 8,5 prosenttia menee seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan ja sitten osa infrastruktuuroihin ja sitten 5,5 miljoonan kahdeksanteen puiteohjelmaan ja näette jo Galileo ja Egnoskin ovat tässä 5,8 5,50 miljoonaa siis vuoden, seuraavan vuoden infrastruktuuriin, mitä tulee äh, henkisiin pääomiin 1,1 äh, miljoonaa ja teknologia ja innovaatio, äh, joka liittyy globalisaatiorahastoon, niin tässä kyse on lopusta. Nämä tuloitteet ovat todella taloudellisen uudistamisen sydämessä ja ne liittyvät tiettyihin avainohjelmiin. A-otsakkeessa on myöskin useita lippulaivahankkeita, jotka liittyvät 2020-strategian, innovaatiounioni, äh, Youth Youth on the Move, äh, New Skills and Jobs ja myöskin äh, teollisuuspolitiikka globalisaatumisen aikakaudella 2011. Budjetti on hyvin strateginen luonteeltaan, koska uudet Lissabonin sopimuksen tuomat toimivaltuudet tietysti on laitettava täytäntöön ilmastonmuutoskysymykset myöskin kuuluvat meidän vastuualueeseemme nyt. Hyvin tärkeitä kysymyksiä ovat myöskin ITER, Galileo, Koslodoin ja Koslanin ydinvoimaloiden kohtalon sinetöiminen myöskin kuuluvat 2019 budjettiin ja myöskin meidän valiokuntamme osallistuu 2020 strategian ja sen lippulaivahankkeiden toteuttamiseen. Ja ähm, nyt 2007-2013 monivuotisessa rahois näkymien osalta on myöskin hyvin tärkeää valmistella seuraavaa ajanjaksoa, eikä meidän pitäisi unohtaa sitä, että meillä on myöskin uusi budjettimenettely. Tämä on aivan erilainen kysymys, on yhteispäätösmenettelystä ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentin historiassa. Meillä on oikeus olla osa tätä tätä päätöksentekoprosessia ja tämä äh, antaa meille lisää valtuuksia. Eli tämä tarkoittaa myöskin sitä, että vain yksi käsittely Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ja käymme sitten yhdessä kaikki budjettikohdat lävitse parlamentin ja neuvoston kanssa äh, sovittelukomitean puisteissa ja minä esittelen, minä edustan ITRE äh, komitea näissä tulevissa kolmikantakeskusteluissa ja mitä ongelmia meillä nyt sitten tavoitteisiin pääsemisessä on. Kaikkein tärkeimpänä varmasti on tämä vaikea taloudellinen tilanne ja se, että jotkut poliittiset voimat ja jäsenvaltiot haluavat lähteä EU-budjettia leikkaamaan. Ja viimeisimmät tiedot neuvostosta liittyvät siihen, että budjettia halutaan 3,6 miljardilla leikata ja lähestulkoon yksi miljardia on tarkoitus viedä pois kilpailukykyohjelmista ja erityisesti juuri tutkimusohjelmien hallinnoinnista josta juuri äsken tuossa itse asiassa keskusteltiin edellisessä kohdassa. Joka tapauksessa EU-budjetti on aika pieni ja sen takia kaikki lisäykset vaikuttisivat ainakin jollakin tavalla äh, Euroopan äh, julkiseen rahoitukseen ja siksi on houkutuksena lähteä jo leikkaamaan olemassa olemista ohjelmista, joka kuitenkin haittaisi varmasti yhteisiä, tuleva, yhteisiä tulevaisuuden politiikkoja. Sen takia meidän täytyy äh, pyrkiä eteenpäin katsovaan politiikkaan ja tarkoituksena on käyttää mahdollisimman tehokkaasti niitä valmiuksia, joita meillä on niin monivuotisten rahoituskehysten puitteissa. Itressä meidän pitäisi tehdä parhaamme EU-budjetin tabujen murtamiseksi ja meidän pitäisi erityisesti korostaa EU 2020-strategian tavoitteita ja sitä, että tarvitaan todellisia tuloksia äh, aina vuoteen 2014 mennessä ja että nyt 2011 budjetissa tämä kaikki pitäisi laittaa liikkeelle. Liian usein äh, katsotaan eteenpäin EUn investoinneissa, mutta niitä täytyy kuitenkin pohjata budjettiin ja kriisiaikana tulevaisuuden investointia ei pitäisi leikata. Tätä on korostettava äh, sen osalta, että EU-menot todella voivat luoda lisäarvoa. Täällä Itressä äh, meidän täytyy edistää tulevaisuuden äh, kilpailukykyistä politiikkaa, mutta emme voi tehdä sitä ilman avaruuspolitiikkaa ja Galileoa. Ja äh, meidän on todella panostettava innovaatiopolitiikkaan ja lisää myöskin innovointiin ja kehitykseen ja rahoitukseen. Nyt on siis korkea aika äh, lähteä toteuttamaan näitä prioriteetteja budjettitarkistuksiksi. Ensimmäiseksi kaikkein tärkein tavoite meille tietysti on se, että äh, äh, että saisimme tarkistuksia, joilla numerot palautettaisiin ennalleen tärkeissä budjettikohdissa, kun neuvosto on ehdottanut leikkauksia meidän budjettikohtiimme, niin meidän täytyy tässä reagoida. Ja tämä koskee niin sitoumus- kuin maksumäärärahojakin. Ja toisekseen, mihin Intre haluaa mennä, kun ajatellaan tiettyjä budjettikohtia ja Tämä erityisesti koskee sitoumusmäärärahoja. Olen hyvin kiinnostunut kuulemaan näkemyksenne näistä kohdista, mutta keskeisimmät ongelmat liittyvät näihin monivuotisiin rahoitusnäkymiin ja 1A-otsakkeen kattoon voittoon. Marginaali 13,4 miljardille on vain 15 äh, miljoonaa euroa tällä hetkellä. Se on vähemmän kuin äh, mitä meidän teoreettiset mahdollisuutemme ovat äh, näitä pilottihankkeita ottaa käyttöön. Me tarvitsemme siis todellisen strategian ja minä ehdottaisin, että täällä valiokunnassa me pyrkisimme menemään pitemmälle kuin mitä tämä 2011 katto on, koska Galileo 7 puiteohjelma, yhteiset hanke ja 2020 aloitteet eivät voi saada rahoitusta monivuotisessa rahoituskehyksistä ja sen takia meidän täytyy taata se, että tällä alueella asiat kuitenkin järjestyvät. Meidän täytyy olla rohkeita. Ja samanaikaisesti meidän täytyy lähettää hyvin voimakas poliittinen signaali siitä, että haluamme suojella seitsemättä puiteohjelmaa ja emme ole samaa mieltä tästä asiasta ja että haluamme todella voimakkaasti taistella tulevaisuuden politiikan puolesta. Ja sen takia olen vihreän kollegan kanssa samaa mieltä siitä, että ITER ja Galilea eivät kuulu seitsemänteen puiteohjelmaan, ja sen takia meidän täytyy olla hyvin yhtenäisiä näiden tavoitteiden puolesta taistellessamme. Mitä rahoitusmanövereitä sitten voidaan kaavailla? Saattaa olla, että ehkä meidän pitää sopia siitä, että Koslodui rahoitetaan vuonna 2011 katon ylitse, eikä tällä pienellä marginaalilla koska olisi paras käyttää marginaalia pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin ja laittaa kosludui sen takia sitten joustoinstrumenttiin, ähm, kuten äh, itsekin todennäköisesti tulee kuulumaan. Siis jos näin teemme, niin silloin tästä 15 miljoonan marginaalista äh, voimme käyttää noin 120 miljoonaa euroa äh, sitoumuksiin ja budjetti esityksessä se voitaisiin ehkä laittaa sitten näihin valmisteleviin toimiin. Ja tällä tavalla meidän pitäisi pyrkiä päätavoitteisiimme. SIPIT, Galileo, älykäs liikenne ja niin poispäin. 25 miljoonaa toivon mukaan saadaan näille hankkeille. Ja mitä tulee pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin, niin niitä pitää hienosäätää ja ehkäpä meidän pitäisi sopia kokonaisbudjetista näitä, ongelmia, näitä ohjelmia ajatellen 10-15 miljoonaa euroa. Mitä tulee tekni, teknisiin kysymyksiin, on hyvin tärkeää muistaa, että tämä järjestelmä on muuttunut tässä uudessa yhteispäätösmenettelyssä. Meillä on uusi nettisivu intranetissä ja siellä on noin parisenkymmentä sivua jossa kuvataan yksityiskohtaisesti tämän järjestelmän käyttömahdollisuudet ja kaikkien täytyy sitten kirjautua ensiksi sinne intranettiin ja sitten lähettää sinne omat tarkistuksensa. Ja nämä tarkistukset tulevat sitten kaikkien näkyville. On tärkeää muistaa, että myöhäisemmässä vaiheessa 18. päivä elokuuta on viimeinen määräaika, johon mennessä voitte tarkistuksenne jättää. Ja lopuksi kollegat haluan vielä todeta, että kysymys on yhteispäätösmenettelystä ja näin ollen parlamentilla on täysi oikeus, mutta meillä ei ole kuitenkaan enemmistöä, joten emme pääse tavoitteeseemme, jolleivat myöskin takarivin ihmiset nouse ylös ja lähde puhumaan hallituksille ja tule mukaan myöskin neuvostotasolle ja että vakuuta myöskin neuvostoa ja kaikkia muita siitä, että meidän täytyy siirtyä uudelle vuosi tuhannelle myöskin innovaatio- ja tutkimuspolitiikassa. Dank, Frau Kollegin. Das Sydämelliset kiitokset. Tästä tulee varmasti vaikea keskustelu. Ja tämä ei koskaan ainoastaan meitä. Kollega Saudakas. Thank you, gentlemen. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Puhuin jo Afkossa tästä kysymyksestä. Tämä koskee samoja periaatteita, joko ne ovat oikein tai väärin, kun puhutaan budjetista. Yleisesti ottaen meidän täytyisi suhtautua myönteisesti budjetin leikkauksiin, meidän täytyisi olla solidaarisia kansallisia hallituksia kohtaan, mutta meidän ähm, vaihtoehtomme ei ole leikata tai ei, leikata vai eikö leikata, vaan kysymys kuuluu, mistä leikataan. Ja tämä on oikeastaan ainoa mahdollisuus. Tämä koskee komissiota ja neuvostoa, joten meidän ainoa mahdollisuutemme tulisi olla, missä leikkauksia ei tarvitse tehdä. Tämä koskee siis meidän valiokuntaamme otsake 1a. on sitä varten, että voidaan taistella kriisejä vastaan. Joten meidän budjettiamme ei tulisi leikata. Tämän tulisi olla viesti. Totta kai sitä voidaan muuttaa. Me olemme yhteydessä esittelijään mitä yksityiskohtiin tulee ja valintoihin tulee. Se, että budjettia kasvatetaan verrattuna tämän vuoden budjettiin, niin niiden täytyy olla hyvin perusteltuja. Mutta jos ehdotetaan uusia leikkauksia, niin niidenkin tulisi olla rajoitettuja ja hyvin perusteltuja joten minä tuen esittelijän kantaa. Argumentit ovat hyvin selkeitä ja hyvin valittuja, joten meidän täytyy taistella meidän ITRE-budjettimme puolesta. Meidän täytyy antaa viesti, että jos komissio ehdottaa leikkauksia, me sanomme ei leikkauksia, ei leikkauksia, ei leikkauksia jokaisen ko- kohdalla paitsi jos se on erittäin hyvin perusteltu. No tietysti jos tarvitaan niin säästöjä sillä tai tällä alalla, niin ehkä, mutta meidän täytyisi tukea esittelijän kantaa. Tämä tulee olemaan vaikea taistelu, koska tilanne on toki ymmärrettävä. Lissabonin sopimuksen jälkeen meillä on ennakkotapaus. No, toivottavasti tätä nyt ei toisteta seuraavassa budjetissa, koska tämä on tapahtunut aivan erityisissä olosuhteita, joten meidän täytyy selkeästi sanoa, että meidän ei tule tehdä leikkauksia niillä aloilla, joiden avulla taistellaan kriisiä vastaan. Joten populistis, tässä tällainen hieman populistinen viesti. Ich bedanke mich, Paul Rübig. Kiitos, Paul Rübig. Ja, danke, Kiitos, puheenjohtaja. On aika surullista, että talouskriisissä leikataan sitten juuri siellä, jonka avulla saataisiin suurempia verotuloja, eli seitsemännen puiteohjelman puitteissa tai SIP-ohjelma on toinen esimerkki. Eli tässä täytyy käydä vakavaa keskustelua. Leikkausten avulla yksin ei pystytä pääsemään pois kriisistä. Eli ITREn kohdalla täytyisi katsoa, että normaali rahoitus, normaalista rahoitussuunnitelmasta pidetään kiinni. Ja lisäkustannuksia, joita joita on syntynyt, siihen tarvitaan uusia määrärahoja ja hallitusten välillä täytyy varmasti keskustella siitä, mistä näitä uusia määrärahoja saadaan. Mutta en voi hyväksyä, että leikkaukset tapahtuvat seitsemännessä puiteohjelmassa ja muut hankkeet sitten joutuvat kärsimään. Joten tässä tarvitaan todellakin avoimuutta. No sitten toinen kohta. Meillä on valmistelevia toimia. Ja uskon, että tällaiset pienet hankkeet ovat tärkeitä köyhimmille kansalaisille. Meillä on vuoteen 2019 tämä Zero Energy House-hanke ja täytyy todellakin katsoa, miten voidaan halvalla esimerkinomaisesti hoitaa näitä pienempiä taloja. Sitten tämä tarkistus kaksi. Tässähän juuri otetaan esille tämä aihe ja meidän täytyisi katsoa, että tällainen hanke viedään loppuun asti, koska sillä on myönteisiä vaikutuksia. No sitten Erasmus yrittäjille ja journalisteille. Molemmat hankkeet ovat erittäin tärkeä. Tätä kautta voimme viestiä paremmin Euroopan unionissa. Ja haluaisin tukea esittelijää tässä yhteydessä. Tämä ei tule olemaan helppo tehtävä puolustaa Itren intressejä tässä yhteydessä. Kiitos. Angelika Nibler. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää esittelijää hänen analyysistään ja siitä, mihin meidän tulisi poliittisesti kulkea. Kaksi asiaa, jotka ovat lähellä sydäntäni. Mainitsin tämän jo yksinkertaistamisen yhteydessä ITER ja Galileo. Meidän täytyy olla meidän täytyy päättää, haluammeko nämä hankkeet vai emme. Jos me ne haluamme, enemmistö ne varmasti haluaa, Parlamentissa monet ovat sanoneet, että me haluamme olla osallisena ITERissä ja me haluamme, että Galileosta tulee oma eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä, joten meidän täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja totta kai meidän täytyy taata rahoitus. Galileon yhteydessä kävimme pitkän keskustelun pohdimme sitä, että onko Galileo maiden välinen vai eurooppalainen hanke. Ja selkeä viesti oli, että me haluamme eurooppalaisen projektin. Ja totta kai vaadimme sitten myös eurooppalaista rahoitusta. Ja sitten ITER, fuusiotutkimus, energiatutkimus. Ja jos nyt saamme määrärahoja, niin ne varmasti kuuluvat kategorian 1a, joten siis ei leikkauksia. Meidän täytyy olla joustavia ja katsoa, mitä sen avulla voidaan saavuttaa. valtiot hän ovat nyt siirtäneet rahoituksen näihin kahteen hankkeeseen, jo aikaisemmissa rahoituskysymyksissähän mehän olemme nyt eh, yrittäneet löytää määrärahat eri kategorioista. Galileohan rahoitettiin aikoinaan otsakkeesta viisi, joten eh, pyytäisin, että esittelijä nyt vielä pohtisi, mistä muista otsakkeista määräraha voisi löytää. Ja pitkällä aikavälillä täytyisi myös taata se, että me parlamenttina, toivottavasti meillä on mahdollisuus tähän, niin pohdimme hallintokysymyksiä ennen kaikkea. ITERin yhteydessä me olemme jo kuulleet asiasta, mutta tässä nyt ilmeisesti hallinnointi on hieman räjähtänyt käsiin. Mm, Joten mm, tässä ei kuitenkaan nyt ole ryhdytty vastatoimiin. Eli minun pyyntöni olisi, että täällä valiokunnassa me vielä pohtisimme intensiivisesti sitä kysymystä, miten me ta- takaamme sen, että hankkeet pystyvät jatkumaan, mutta miten me pystyisimme saamaan, aikaan saman enemmän tehokkuutta ennen kaikkea, kun puhutaan kustannuksista. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Kiitos, äh, Rova Eek. Äh, äh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle hyvin selkeistä tiedoista siitä, missä oikein menemme. Ja olen tukenanne tässä asiassa ITERistä. Ähm, ja kun olen myöskin taustaltani valtiovarainministeri, ei voida ajatella, että jokin projekti kolminkertaista budjettinsa ja jatkuu edelleen. Tämä on ihan käsittämätöntä. Kyse ei ole edes siitä, että jatkuuko tämä vai ei, vaan siitä, että pidetäänkö kiinni siitä budjetista, mistä on päätetty. Ja jos näin ei voida tehdä, niin sitten täytyy asiaa tarkastella uudelleen. Ei tämä ole sellainen asia, jossa voidaan antaa vapaat kädet rahan käytön suhteen, vaan kysymys on vallankäytöstä myöskin. Jos nyt muistelemme sitä keskustelua, joka käytiin 10, vuotta, 10 minuuttia sitten tutkimusohjelmista, jossa yritetään valvontaa harjoittaa yksittäisten maanviljelijöiden, tutkijoiden tai PK-yritysten osalta. Ja sitten taas toisaalta meillä on tällainen tutkimusprojekti, niin kyllä budjetissa täytyy pysyä, koska muutoin ei enää pystytä millään lailla lailla äh, luottamaan siihen, että parlamentin budjettipäätöksiä noudatetaan. Enkä vielä ole ihan valmis sanomaan ei ITERille, mutta olen äh, kuitenkin valmis kuitenkin muuttamaan tältä osin budjettisäännöksiä tässä hankkeessa koska tämä on täysin käsittämätöntä, ja voisin tietysti käyttää vahvempiakin sanoja, mutta kunnioitan kuitenkin puheenjohtajaa niin, että pidättäydyn. meillä on myöskin valtava enemmistö äh, niiden prioriteettien äh, puolesta, jotka hyväksyttiin päätöslauselmassa 2020 strategiasta taannoin. Ja on oikein hyvä, että esittelijä haluaa edelleen ää, äh, tätä päätöstä noudattaa meidän täytyy muistuttaa niin jäsenvaltioita kuin komissiotakin siitä, mitä meidän pitää tehdä kriisistä ulospäästäksemme. Budjetti on tietysti yksi hyvin elintärkeä väline, kun ajatellaan joitakin komission ehdotuksia, niin sanoisin, että ne eivät ole ihan samassa linjassa 2020-strategian kanssa. Päinvastoin ne ovat itse asiassa ihan vastakkaisia kun ajatellaan tiettyjä toimintalohkeja, joista olemme jo tehneet sopimuksen. Meidän täytyy pystyä EU-ssa katselemaan myöskin toimintalohkeen välille ja nähdä siteet eri päätösten välillä, niiden päätösten välillä, joita me teemme. Kiitos. Frau del Castillo. Si, eh, presidente Bre- Ihan lyhyesti puheenjohtajan toista kaikkea siitä, mitä kaikki on jo sanottu. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijää, koska hän on selittänyt asiat hyvin ja se on hyvän suuntaan menee tämä teksti. Mehän olemme tässä tilanteessa, jos meillä on uusi, tilan, me, uusi versio tästä otsakkeesta. Meidän täytyy, pitääkö meidän leikata vai ei. Se otsikko on vielä vähän ha, ha, haussa, mutta meillä on tässä kaksi kysymystä, jotka ovat ratkaisevia. Esittelijä sanoi, että meillä on tässä yhteispäätösmenettelystä kysy. Koska on yhteispäätösmenettelystä kysymys, meidän täytyy todellakin hyödyntää mahdollisuus, että voimme vaikuttaa tähän lopulliseen päätökseen. Sen takia meidän täytyy jo alkuvaiheessa ottaa huomioon se tosiasia tai se seikka tai tekijä tässä menettelyssä. Meidän täytyy päästä sopuun, mahdollisimman yksimielisyyteen sopuun meidän kannassamme. Se on keskeistä perustavaa laatua oleva tekijä, että me olisi samassa tilanteessa, olisimme kaikki tilas, samassa tilanteessa poliittiset ryhmät. Silloin se olisi hyvä suunta tästä yhteispäätösmenettelyä ajatellen. Meidän täytyy korostaa tätä paljon. Monissa kohtaa voitaisiin leikata. En minä ala toistaa sitä, koska muuten voisivat jotkut ruveta vainoamaan minua muista valiokunnasta mm, mutta mehän olemme tässä nyt avaintilanteessa, koska tässä on loppujen lopuksi kyse keskeisistä teemoista, joita käsitellään, kun ajattelemme kristilannetta ja elvytystä, mutta pitää ajatella vielä pidemmälle, miten EU voisi kehittyä kilpailukykyisen talouden nimissä maailmanlaajuisesti ajatellen. Eli tässä täytyy ajatella aivan keskeistä roolia, joka meidän itrevaliokunnallamme on. Tämä on perustava laatu oleva argumentti, eli mitään ei voi tehdä, jos me haluamme, jos me rupeamme leikkaamaan näitä ohjelmia, joihin ITER-ohjelmaa esimerkiksi meidän täytyy ajatella, mm, miten ne voisivat olla tehokkaampia, jos ajatellaan rahoitusta ja lopputulosta. Meidän täytyy saada, saattaa loppuun nämä ohjelmat puiteohjelmaa mm, pitää ajatella myöskin innovaatiota ja kilpailupuiteohjelmaa, jotka ovat kytköksissä toisiinsa. Mm, ensinnäkin meidän täytyy saada yhteinen kanta, yksimielinen kanta, kun me ajattelemme itse näiden ohjelmien rahoittamista. Toisekseen meidän täytyy korostaa, kuinka keskeinen rooli näillä ohjelmilla on tulevaisuutta ajatellen, nimenomaan EUn politiikkoja ajatellen ovat yhteisiä politiikkoja, jotka rahoitetaan EU-budjetista. Ne ovat yhteisiä ohjelmia. Ne ovat mm, otan, jätän ehkä joitakin pois, mutta ne ovat lähtöisin aika keskeisesti meidän valiokunnastamme, tai niitä käsitellään hyvin paljon meidän valiokunnassamme. Jos näiden rahoitusta vähennetään, tunt, vähennetään tuntuvasti, silloin ei ole eurooppalaista politiikkaa, joka voisi vaikuttaa EUn tulevaan talouskasvuun. Jadu. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teille kaksi asiaa ITERistä. Minä haluan, että ITER saisi vahvan eurooppalaisen tuen. Ainakin eilen kuulin niin neuvoston päätöksistä tai ymmärsin niin, että, että jäsenvaltiot eivät kuitenkaan halua lisätä rahaa. Tuetaan vahvasti, mutta ei lisätä rahaa. Eli jos ajatellaan toimeenpanovaltaa ja nykyistä budjettia, niin ei rahoiteta lisää. Eli mm, kyllä tässä nyt täytyy vähän ottaa suhteellisuustaju mukaan ja puhua jäsenvaltioille ITERistä. Mikä on ITERin perusajatus? Mikä hanke siitä on tullut? Minkälainen kustannus? <clears throat> kuoppa siitä on tullut, mutta me emme voi ajatella vain, että sen jälkeen kun on annettu tukea, niin pitää jatkaa sitä tukea loppumattomiin koko sen projektin elinajan aikana, mutta jos meillä on politiikka laadittu ja konteksti on muuttunut talouskriisin myötä jäsenvaltioissa, meillä on energiakriisi, meillä on ilmastokriisi, sehän ei ollut silloin todellisuutta, kun Iteriä lähdettiin synnyttämään kylmän sodan jälkeen. Eli totta kai tämä yleinen tilanne on muuttunut. Poliittisten vastuunkantajien täytyy uudelleen arvioida tämä hanke mitkä ovat Euroopan tarpeet, mitkä ovat ne panokset, millä päästään ulos kriisistä, mikä ovat työllisyysnäkymät, miten päästään energiakri- energiakriisissä eteenpäin, miten päästään ilmastokysymyksissä eteenpäin. Eli tämä hanke pitää uudelleen arvioida, ottaen huomioon nämä uudet aspektit. Kiitos. Komissio haluaa lyhyesti ottaa kantaa. En tiedä kuka puhuu, mutta olkaa hyvä ja puhukaa lyhyesti. Kaksi minuuttia, meillä on kiire. Euh, Kiitos. Hyvin lyhyesti vain maksatusmäärärahat siis vuonna 2011 2017 ohjelman osalta äh, ovat niin jo tehdyille sopimuksille päteviä ja myöskin vuonna 2011 kirjoitettaville uusille sopimuksille tarkoitettuja ja jos neuvoston tärkeä päätös toteutuu, sillä on kaksi vaikutusta. Ensinnäkin nämä jaksotaiset maksut jo tehdyille sopimuksille viivästyvät ja komissiolle. Siitä koituu paljon sitten paljon viivästyskorkoja 2011-2013 ja toisekseen tämä johtaisi myöskin sitten tutkimussopimusten allekirjoittamiseen 2011 ja se liittyy myöskin sitten maksatusmäärärahoihin ja nehän ovat jo tuossa artiklassa kahdeksan. Siis halutaanko siis vapaaehtoisesti nyt myöhästyttää näitä maksuja, jotta ne lykättäisiin vuoteen 2012 ja tässä vuoden 2012 budjettitalousarvio saattaa sitten ihan potkuksesti myöskin räjähtää käsiin, niin että tämä on aika kielteinen tämä vaikutus, joita tällä voi olla tutkin, tutkimuspuolelle ja tämä ei ainakaan varmasti vie tässä kriisiaikana elvytystä eteenpäin ja antaisi vielä antaa puheenvuoron kollegalleni. Um, just to illustrate. Kiitokset. Vain äh, yksi kohta lisää siihen, mitä tässä sanotaan. Siis 11 prosenttia on haluttu leikata äh, pk-yritysten maksuja. Ja tämä on jo riittävän huono juttu. Tämä voitaisiin hoitaa äh, tulevien äh, sopimusten allekirjoitusten viivästyttämisellä, mutta tämän leikkauksen hoitaminen kuitenkin haittaisi paljon pk-yritysten toimintaa ja he ovat juuri sellaisia asiakkaita, jotka eivät pysty sietämään lisämäärä, lisäviivästyksiä maksuissa. Ja haluan kiinnittää huomioon toiseen 5,5 miljoonan äh, hallinnollisten kulujen leikkauksiin, ja tämä liittyy myöskin pk-yritysten hallinnointiin, mutta itse asiassa kysymys on 15 prosentista hallinnollisista äh, kuluista minun äh, yksikössäni. Tähän mennessä olemme voineet tätä maksuaikaa lykätä, mutta jos nämä leikkaukset astuvat voimaan, niin en pysty pelkästään vain enää rekrytoimaan lisää henkilökuntaa, vaan joudun myöskin irtisanomaan henkilökuntaa, koska en pysty enää maksamaan palkkoja tulevana vuonna. Ja jos en voi pitää tästä henkilöstöstä kiinni, kun kuitenkin budjetin implementointi tuo lisää työtä, niin varmasti maksuajat pitenevät entisestään. Kiitos kollega Eek vielä lyhyesti. Niin, seuraukset, jotka kuulimme, niin jotkut niistä ovat hyvin vakavia – Voisinko pyytää, että sihteeristö kirjaisi ylös tilanteen, mitä ITERin tulee budjettileikkausten yhteydessä, joten saisimme tämän kaiken kirjallisesti ja voisimme ottaa sen huomioon, kun, kun keskustelemme asiakirjoista. Gut, Vorschlag. Hyvä. Ehdotus tuli perille. Rova Herzog, koska nyt todella nopeasti ja meillä on vielä yksi esityslistan kohta ja siihen on vain puoli tuntia käytettävissä, rohertsa. Very shortly. Kiitos. Aivan lyhyesti kollegat reagoin muutaman kysymyksen, mitä budjettikohtiin tulee. Me voimme lähettää teille nämä tiedot. En nyt käy läpi kaikkia kysymyksiä, ei ole aikaa, mutta Rova Eekille sanoisin, että tutkimuksissa saattaa käydä, että jos hanketta siirretään, niin kustannukset saattavat kolminkertaistua Galileon kanssa. Saattaa tapahtua näin, jos tänä vuonna ei käytetä 500 miljoonaa, niin hyvä on, siirretään sitten, mutta seuraavana kustannukset saattavat olla miljardi. Tämä ei ole siis mikään helppo kysymys. Eli kustannusten räjähtäminen liittyy liittyy huonoihin budjettipäätöksiin ja aika viiveiseen, ja siksi meidän täytyisi vastustaa niitä. Mitä ITERin tulee, ITER ei koske vuoden 2011, koska meillä ei ole mitään suoria maksuja, mitä ITERin tulee ensi vuonna, mutta meidän täytyy olla yhtenäisiä tässä kysymyksessä, kuten sanoi. Me valmistelemme seuraavia rahoituspuitteita ja meidän täytyy olla siellä siitä, mitä vaadimme. Olen samaa mieltä komission kanssa siitä, mitä neuvoston asiakirja tulee. Siellä leikattiin hallintokustannuksia ja niin kuin Kavajon mietinnön yhteydessä, jos sääntöjä ei muuteta, niin säännöt ovat voimassa. Mutta kuitenkin mm, ongelmia saattaa syntyä, joten seuraukset saattavat olla huomattavia, joten meidän täytyy ottaa kaikki nämä kohdat jälleen käyttöön, koska muuten virastotasolla ei pystytä toimimaan, jos me emme ole yksimielisiä näissä kysymyksissä. Ja tämän valiokunnan täytyy antaa selkeä viesti neuvostolle, että yhteispäätösmenettelyssä me tulemme taistelemaan Euroopan intressien puolesta. Se, mitä herra Rybik muun muassa sanoi, kaikki kaikki päätökset, mitä me teemme täällä, koskevat Euroopan kilpailukykyä ja to, tota, totta kai myös rahoitusinstrumenttien täytyy toimia. Komissio on pyytänyt uudestaan puheenvuoroa. No, jos se nyt on tarpeellista, niin saatte puheenvuoron, mutta todellakin äh, vain uutta tietoa. Let me just um, speak haluaisin puhua Euroopan tutkimusneuvoston puolesta, koska mitä tulee tähän budjettiin ja siihen, mitä me olen nähnyt, niin itse asiassa olemme nyt tekemässä 100 miljoonan maksumäärärahojen leikkauksen ja Euroopan tutkimusneuvosto on yksi menestys, menestyksestä seitsemännessä puiteohjelmassa ja tämän leikkauksen jälkeen me emme pysty enää sitoumuksiamme hoitamaan, koska kaikki toiminta viivästyy niin paljon haluan vedota teihin. Ähm, me ehdotamme ratkaisuja moniin tämän päivän ongelmiin, mutta tämä kuitenkin äh, haittaa meidän äh, ohjelmiemme kehitystä ja todella myöskin koko imagoa, niin että tämä olisi suuri katastrofi näiden äh, leikkausten toteuttaminen. Kiitos. Me emme varmasti edistä tehty tässä, jos kaikki vaan puhuvat omasta hankkeestaan. Jokaisen täytyy todellakin tehdä leikkauksia ja kiitän kollegoja, mutta meidän täytyy toimia huolellisesti sekä parlamentissa, komissiossa, mutta myös neuvostossa. Senkin täytyy tehdä osuutensa. No niin, Pyydän anteeksi, että kiirehdin, mutta meillä on vielä yksi mietintö energiatehokkuudesta ja kollega on odottanut täällä erittäin kärsivällisesti. Hän on ollut koko aamun täällä ja hänellä täytyy olla oikeus esitellä oman aiheensa. 18. elokuuta on siis tarkistusten jättöpäivä edelliselle mietintölle. Herra Bentsen, olkaa hyvä. Chairman, first of all I want to... Kiitokset. Ensiksi haluan kiittää varjoesittelijöitä todella hyvästä yhteistyöstä ja sitten haluan jatkaa omalla äidinkielelläni. En øh, vigtig sag som er med til at påvirke vores Tämä on todellakin tärkeä kysymys. Tämä koskee kilpailu kykyä Euroopassa ja meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme parantaa kilpailukykyä Euroopassa. Energian kulutus on yksi parametri, kun puhutaan kilpailukyvystä. Ihan sama, puhummeko ilmastopolitiikasta vai teollisuuspolitiikasta, niin energiatehokkuus on avainkysymys Mm, energia tulee muun muassa Lähi-idästä. Mm, tämä on tärkeä tekijä. Ja kun tutkitaan uusia energiamuotoja, kehitetään niitä, niin meidän täytyy säästää energiaa ja toimia energiatehokkaasti. On tärkeää, että mietinnössä asetamme painopisteen sille, kuinka monta miljardia euroa pystymme säästämään Euroopassa energiatehokkuuden avulla. No eihän tässä nyt tarvitse olla ydinfyysikko, jotta pystyy laskemaan, että säästöt ovat erittäin tärkeä Euroopalle kilpailukyvyn näkökulmasta. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä parlamentissa, jotta komissio ja neuvosto tietävät, mihin suuntaan parlamentti haluaa kulkea kun puhumme standardisoinnista, niin näemme sen, että me voimme olla yhtenäisiä, silloin meidän sanamme painaa enemmän ja olemme tehneet työtä tämän eteen varjoesittelijöiden kanssa. Meidän täytyy tehdä siis enemmän energiaa, tehokkuuden eteen, jotta 2020 tavoitteet saavutetaan. Kun toimiminen näin, niin voimme luoda paljon vihreitä työpaikkoja ja uusia työpaikkoja PK-yrityksissä. Minä tulen maasta, joka on tuplannut PKT ilman, että Siihen kului enemmän energiaa. EU:ssa on hyvin paljon potentiaalia tällä sektorilla, mutta täytyy tehdä vielä paljon työtä sen etään. Jos investoimme energiatehokkuuteen, niin se todellakin maksaa itsensä takaisin 2-5 vuoden kuluttua. Tämä on todellakin kannattavaa. Tässä täytyisi puhua potentiaalista, kuinka paljon rahaa voidaan säilyttää Euroopan unionissa. Totta kai meidän täytyy myös toteuttaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. On tehty hyvin paljon hyviä päätöksiä Euroopan unionissa, mutta sitä ei ole toteutettu jäsenvaltiotasolla. Jos katsomme energiatehokkuustoimintasuunnitelmaa vuodelta 2006 ja jos tarkastelemme liitteitä, niin siellä on monia kysymyksiä, joita 2007, 8, 9, 2010 piti toteuttaa monia hankkeita, niin tässä täytyisi nyt todellakin tarkastella, että olemmeko tehneet kaiken, mitä olisimme voineet ja siksi mielestä on tarpeellista uudistaa direktiiviä, jos kaukolämpöön liittyen muun muassa, niin todellakin muutoksia täytyy tehdä. Samanaikaisesti energiaetikettointidirektiiviä täytyisi myös muuttaa. No se, mitä varjo esittelijäkin sanoi, eli energiansäästö olemassa olevissa rakennuksissa. Mitä uusiin rakennuksiin tulee, niin olemme aivan oikealla tiellä, mutta tässä täytyisi myös tarkastella vanhoja rakennuksia. Siellä on hyvin paljon potentiaalia, mitä energian säästämisen tulee, ja siellä on myös hyvin paljon työpaikkamahdollisuuksia pk-yrityksille. Mielestäni julkisen tahon täytyisi olla tässä esimerkin asemassa, sen täytyisi luoda markkinat minä pohdin tässä julkisia hankintoja, smart cities-hankkeita ja niin edelleen. Me tarvitsemme enemmän innovaatiota ja ICT-direktiiviä täytyisi myös toteuttaa. Potentiaalia on, no liikenne tietysti on sitten luku sinänsä, mutta täällä viitattiin siihen, että on tärkeää, että täytyisi kehittää ajoneuvoja, jotka ovat energiasäästäviä. Useimmat meistä, jotka käsittelevät energiakysymyksiä ovat sitä vuosien ajan tehneet, tietävät, että potentiaalia on olemassa, mutta meillä on ainoastaan yksi ongelma, rahoitus. Un, meidän ongelmamme on todellakin se, että rahoitus puuttuu, joten on tarpeellista tarkastella rakenne, rahoitus rakennerahastoja, mutta yksityistä pääomaa täytyisi myös tarkastella. Se olisi yksi mahdollisuus. Jos nyt ö, tarkastelemme yrityksiämme, niin pystytään toteamaan, että mahdollisuuksia on hyvin paljon. Voitaisiin investoida yksityisyritykseen. Se tuottaisi tulosta kahden, kolmen vuoden kuluttua. Ja siksi onkin tarpeellista todeta, että emmekö takuiden kautta voisimme saada ratkaisun aikaiseksi. Ja ne, jotka ovat toimineet energia-alalla, tietävät, että energiayritykset ostavat ja myyvät energiaa. Eli kysymys siis ei ole siitä, että leikkauksia sitten tehdä. Meillä on erittäin tiukka aikataulu. Mietintö täytyy vielä kääntää 9.9. No, olen keskustellut tästä komission kanssa, mutta jos me haluamme vaikuttaa asiaan, ennen kaikkea tätä ottaa huomenna huippukukous 4. helmikuuta, niin on tarpeellista, että saamme valmiiksi tämän mietinnön, jotta me voimme sitten vaikuttaa tulevaisuuden kehitykseen. Minä olen avoin kommenteille ja ehdotuksille ja odotan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Täällä on seitsemän puheenvuoropyyntöä. Olisin kiitollinen, jos pitäisitte mieletä, et, mielessä, että kello 12.30 tulkit poistuvat. Ensimmäinen puheenvuoro Buuro, Varjoistelijat ensin. Thank you very much. Kiitos. Haluan kiittää herra Berntsen ja hänen työstään ja hänen äh, osallistavasta lähestymistavasta myöskin. Olemme kaikki sopineet, että tässä on valtavaa energiatehokkuuspotentiaalia, jota ei käytetä hyväksi. Ja meidän täytyy todella olla avoimin mielin. On olemassa mahdollisuuksia viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja tähän liittyy tietysti myöskin lainsäädäntö. Se on vielä toinen osa-alue ja siellä ei ole riittävän tiukasti onnistut, jos ei riittävän tiukka lähestymistapa ole onnistunut. Ja uskon, että tässä nyt EU pitäisi todella olla aktiivisena toimijana, jos ajatellaan toimituspuolta, jos ajatellaan taas kysyntäpuolta, niin tietysti myöskin sillä osastolla on oltava aktiivisia, vaikka kun ajatellaan palveludirektiiviä tai kansallisia tavoitteita. Ja neljän jäsenvaltion ähm, tavoitteet ovat todella ähm, jo ihan vaatimuksen yläpuolellakin. Olen samaa mieltä esitellen kanssa siitä, että voisimme vielä mennä äh, enemmänkin, äh, voisimme mennä pidemmällekin ähm, energiansäästödirektiiveissä, mutta aika ei ole vielä riittänyt tähän. Ikävä komission olisi hyvä tarkastella omia resurssiansa tältä osin, että voitaisiin todella taata se, että tältä osin tämä kalenteri toimisi. Mitä tulee sitten asun, äh, rakentu, rakennuksiin, niin siellä on tiettyjä esteitä, muun muassa juuri rahoitus, joka liittyy rakennusdirektiiviin. Tätä on vietävä edelleen eteenpäin. Tiedämme, että myöskin lämpötilatehokkuus on tärkeä kysymys. Siihen tarvitaan vielä lisää rahoitusta, jotta taattaisiin se, että innovaatio innovaatio ja tehokkuustyö todella tulee tehdyksi. Ja toiseksi meidän täytyy myöskin ajatella koulutusta, energiatehokkuuden parantajat ovat paikallisia rakennustyöntekijöitä ja heidän täytyy todella oppia lisää energiatehokkuudesta. On varmasti tiettyjä osa-alueita, kuten liikenne tai maatalous, jotka ovat jääneet varjopuolelle menneisyydessä ja myöskin näitä aloita nyt pitäisi tarkastella uudelleen ja uskon, että meidän pitäisi myöskin muistella niitä mahdollisuuksia, joita on olemassa myöskin suuria harppauksia eteenpäin ajatellen ja uusia lähestymistapoja innovaatiosaralla ajatellen. Ja tässä on aika vallankumouksellista työtä, jota käydään ja olen ollut yhteyksissä tähän yliopistoon, Dublin yliopistoon, jossa pyritään parantamaan valaistusolosuhteita ja se vähentää 50 prosentilla energiatarpeita toimistoissa. Ja jos todella otetaan radikaalilähestymistapa, niin ähm, koko ähm, vallaistus voidaan äh, irrottaa äh, kantaverkosta ja äh, laittaa ikään kuin rakennuksen autonomisen järjestelmän piiriin, niin että tässä on olemassa todella tällaisia mielenkiintoisia aspekteja, jotka ehkä hyvä ottaa huomioon. Kollega Thompson. Ää, Kiitos herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös esittelijää. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä. Energiatehokkuus on erittäin tärkeä osa 2020 strategiaa ja se liittyy myös CO2-vähennyksiin ja on painotettu sitä, että energiatehokkuus on ennakkoehto, että päästään 2020 tavoitteisiin, kun puhutaan uusiutuvista energiamuodoista ja CO2-päästöistä. 2020 tavoite energiatehokkuuden suhteen ei ole sitova niin kuin muut uusiutuvat ja CO2 esimerkiksi. Ja tämä ei ole loogista, koska jos emme vähennä energiankulutustamme, kulutustamme, niin mahdollisuus, että saavutamme 2020 tavoitteet, mm, tarkoittaa sitä, että tarvitsemme enemmän uusiutuvia energiamuotoja. Tämä tarkoittaa taas lisäinvestointeja. Eli sitova tavoite ja energiatehokkuudelle on todellakin tärkeää. Esittelijä mainitsi myös sen, että energiatoimintaohjelma, energiatehokkuuden toimintaohjelmaa ei ole toteutettu ja tavoitteisiin ei päästy. Ei tietenkään, koska se, mitä me näemme täällä parlamentissa, on, että kun tavoitteet eivät ole sitovia, niin sitten niihin ei päästä. Joten tämä on toinen argumentti sille, että tavoitteet energiatehokkuuden suhteen ovat sitovia. Sanotaan, että se olisi liian kallista mutta se, että kulutetaan energiaa, sekin on kallista. Ja siksi tässä yhteydessä on erittäin tärkeää, että keskitytään sosiaaliseen ulottuvuuteen ja meidän täytyy katsoa energiaköyhyyteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos taloudessa suurin osa rahoista käytetään energiaan, energiaköyhyys Euroopassa on hyvin korkea ja meidän täytyy ottaa tämä ilmiö huomioon, jotta voisimme taistella sitä vastaan. Totta kai me voimme tehdä ehdotuksia, miten voitaisiin investoida energiatehokkuuteen. Ja täytyisi tarkastella niitä maita, joissa energiaköyhyys on suurta. Ja tässä yhteydessä meidän täytyisi ottaa myös rah- rakennerahasto ja kohesiorahasto huomioon ei ainoastaan suosituksena. Meidän täytyisi vaatia, että osa määrärahoista täytyisi investoida energiatehokkuuteen. Energiatehokkuuden täytyisi olla osana puiteohjelmaa. Nyt suunnitelmissa puhutaan vain teknologisista kysymyksistä, mutta siinä ei keskitytä energiatehokkuuteen. Sitten lopuksi, jotta tavoitteisiin päästään, niin meidän täytyisi tarkastella energiatehokkuutta 2020-strategian yhteydessä. Me teimme tästä päätöslauselman viime kuussa Strasbourgissa kun puhutaan kasvusta ja työpaikkojen luonnista 2020-strategian yhteydessä, niin meidän täytyisi keskittyä tietotaitoon. Ja tässä tarvitsemme eurooppalaista rahoitusta. Elinikäinen oppiminen on muun muassa sellainen hanke, johon voitaisiin, jossa voitaisiin rahoittaa todellakin näitä kysymyksiä ja sitä kautta voitaisiin sitten luoda uusia työpaikkoja vihreässä taloudessa. Kiitos. Kollega Jadot. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kollegat korostivat jo hyvin tehtyä työtä. Kaikki ovat kaikki varjoesittelijät ovat myös antaneet erittäin hyvän panoksensa Tämä on kunnianhimoinen tavoite saada tämmöinen kollektiivinen mietintö aikaa. Silloin vältetään sadat tarkistukset ja päästään parempaan lopputuohon. Minä haluan korostaa, niin kuin hänkin me olemme vielä kaukana siitä potentiaalista, jota voitaisiin hyödyntää energiatehokkuuden nimissä. Sen takia minä tuen Hollin ja Thompsonin näkemyksiä siitä ajatuksesta, että pitää pyrkiä vähän sitovampaan tavoitteeseen 20 prosenttia niin kauan kuin meillä oli tätä kattoa tai hattua tälle tämmöiselle 20 prosentin sitovalle pakottavalle tavoitteelle, niin silloin me emme pääse eri direktiivien tai eri sektorin välityksellä siihen kunnianhimoiseen tasoon ja tavoitteeseen, joka olisi riittävä ja voitaisiin todella hyödyntää sitä toivottavaa potentiaalia. Ei tämä ole vain poliittinen pyyntö. Kyllä siinä on monet teollisuuden haarat mukana, jos te liette tämän teollisuusfoorumin energiatehokkuusraportin kesäkuulta, jossa puhutaan rakennusteollisuudesta ja elektroniikasta, kaikesta mikä liittyy tähän, niin siinä on aika paljon talouden sektoria, jotka tukevat tätä sitovaa tavoitetta, joka antaa niillä myös näkyvyyttä investoinneissa ja strategiassa teollisuuden nimissä. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Toinen kohta, jota haluan korostaa, on hyvä toteuttaminen. Voidaan hyvin nähdä, että tänä päivänä me olemme aika huolissamme ihan aiheellisesti, jos tarkistetaan direktiiviä energiapalveluista, niin se on meidän mielestämme tärkeää. Se voisi antaa hyvän roolin seurantaa ajatellen komissiolle ja vers- jäsenvaltioiden suhteen. Tämän direktiivin pöytä voidaan paremmin arvioida joko taloudellisten operaattoreiden tai jäsenvaltioiden toimesta siitä, mitä on hyväksytty tähän mennessä ja mitä on toteutettu. Esittelijähän sanoi, että sen mitä mitä me tuemme tässä ajatuskuviossa, meidän täytyy pystyä tekemään ehdotuksia budjettitukia ajatellen, jotta energiatehokkuus ja energiataloudellisuus olisi todellisuutta. Meidän täytyy tehdä aloitteita rakennusteollisuuteen päin. Meidän pitää löytää hyvät keinot tukea rahoituksellisesti uudistavaa politiikkaa rakennusalalla, rakennusteollisuudessa. Mehän näemme, mitkä siteet ovat jonkun aloitteen välillä, jos otetaan uusia rahoitusvälineitä rakennusteollisuuteen ja mitä ministeri Manet puhui eilen tai mitä edustaja äsken sanoi tästä energiatehokkuusköyhyydestä. Me voisimme kohdentaa näitä yhteiskunnalliseen asuntotuotantoon esimerkiksi, jotka voisivat olla energiatehokkaampia ja voisimme mahdollisimman pian löytää hyviä ehdotuksia. Ja lopuksi vielä Benson puhui, miten voidaan tarkistaa tämä energiaetiketöintidirektiiviä. Ehkä löytyisi toinen ratkaisu, että me olisi vuosi 2012 tähtäimessä ja voitaisiin koota siihen ekodesign, ekomerkinnät, merkinnät, jotta meillä olisi tämmöinen tuoteistettu direktiivi, jossa olisivat nämä kaikki elementit yhdistettynä ja sen avulla voisimme myös vahvistaa tämän poliittisen tahdon voimaa ja se, meillä olisi tämä compliance paremmin näkyvinä. Me voisimme siirtää sen reporting-suuntaan jäsenvaltioissa ja silloin meillä olisi käsissä todella jotakin paljon tehokkaampaa myös hallinnollisesti ajatellen. Dankeschön. Kiitos. Rova Eek. Niin, voisitteko ehkä puhua nyt hieman lyhyemmin, niin sitten kaikki ehtivät vielä puhua. Äh, Kiitos. Tämä on todella tärkeä kysymys. Ja olemme tai tiedämme, mitä energiatehokkuudella voidaan saavuttaa ja yritämme nyt sitten ratkaista tämän e, korjailemalla sitä ja tätä eri lainsäädännön e, kentällä ja kyllä sekin on toiminut, mutta uskon, että meiltä on nyt moni tilaisuus sivusuun e, tämän työmenetelmän käyttämiseksi energiatehokkuudessa. Esimerkiksi mahdollisuus säästää energiaa teollisuudessa. Me yritämme livauttaa tämän mukaan näihin säästökauppaneuvotteluihin, mutta siinä ei onnistuttu neuvoston takia. Ja olemme yrittäneet myöskin muissa kysymyksissä, vaikkapa jäähdytys ja lämmitys ja niin poispäin, se meni pieleen, mutta silti meillä on valtavasti mahdollisuuksia ja valtavat investoinnit, äh, raskauksen teollisuuden kestävät kolme, neljä, jopa viisi vuotta, niin että minkä takia teollisuus ei investoi äh, näihin uusiin teknologioihin? No, tämä on minusta ihan käsittämätöntä. Jotkut sanovat, että se johtuu siitä, että maksuaika on neljä vuotta ja asetuksessa sanotaan kolme vuotta mutta me olemme niin lähellä kuitenkin näiden investointien toteutumista ja pitkällä aikavälillä, että kysymys on kilpailukyvystä. Ja äh, tämä on myöskin hyvin tärkeää ilmastolle, työllisyydelle ja niin poispäin, mutta me tarvitsemme sellaisen äh, asetuksen, joka ajaa äh, teollisuuden ja yritykset että näihin investointeihin. Ja kysymys on hyvin valtavista summista, pelkästään vain äh, Ruotsissa. Äh, jossa tätä pidetään mahdollisena ja e, e, jossa e, jossakin tehtaissa on jo lähdetty tälle tielle, mutta jossakin jäsenvaltioissa uskon, että tässä on ihan valtavasti vaakalaudella. Ja myöskin tämä sähkön ja lämmön yhteistuotanto ja jäähdytys ja lämmitys, se on sama juttu. Mielestäni meillä pitäisi olla energiatehokkuudessa sitovat tavoitteet niin, että jäsenvaltiot voisivat äh, katsoa asiaa kokonaisuutena, käyttää lainsäädäntöä, äh, joka on jo olemassa, mutta myöskin näitä porsareikiä pitäisi tukkia sitovat tavoitteet ovat hyvin tärkeitä ja meidän täytyy myöskin keskustella niistä osa-alueista, joista me olemme keskustelleet. Maatalous on mainittu, tästä voitaisiin puhua vaikka tuntikausia, myöskin nämä tietyt sertifikaatit, sama juttu. Mutta, ja lopuksi vielä olemme keskustelleet budjetista. Ja jälleen kerran, kun katsotaan Euroopan unionin talousarviota, niin tämä on kuin toisen maailmansodan käymistä, kun yritetään saada rahaa energiatehokkuuteen, vaikka me tiedämme, että tämä on tuottavaa ja tämä on hyvä juttu ja kaikki voittavat siinä keskustelu sitovasta tavoitteesta, kansallisesti sitovasta tavoitteesta on asia, jonka me tarvitsemme, jotta todella voisimme saada nämä aukot täytettyä ja jotta me kaikki todella voisimme käyttää hyväksemme niitä tilaisuuksia, jotka ovat olemassa. Edustaja Karins. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Benseniä. Hän on todellakin tehnyt erittäin hyvää työtä, ottanut tärkeitä kysymyksiä esille. Haluaisin reagoida siihen, mitä useat ovat sanoneet sitovista tavoitteista. Tämä keskustelu, jota käydään jatkuvasti täällä parlamentissa. Useat no, no, poliittisilla ryhmillä on eri käsitykset sitovista tavoitteista. Ehkä voisimme hieman muuttaa keskustelua. Ei puhuttaisi siitä, että tarvitsemmeko sitovia tavoitteita, koska mehän haluamme, että energiatehokkuudella on hampaat, me haluamme tuloksia, mutta meidän täytyisi keskittyä enemmän siihen, miten rahoitusnäkökulmasta päästään näihin tavoitteisiin, koska tilanne on aika erilainen eri jäsenvaltioissa. Jotkut ovat varakkaampia kuin toiset ja sitten on jäsenvaltioita, jotka ovat tehokkaampia kuin toiset. Ja enemmän kuin me parlamentissa keskustelemme siitä, tarvitsemmeko sitovia tavoitteita, niin meidän täytyy todellakin ensin tarkastella määrärahoja. Tässä voi olla luova. Täällä puhuttiin rakennerahastoista. Kohesiorahasto saattaisi olla myös mahdollisuus. Eli ei keskustella siitä, että tarvitaanko näitä sitovia tavoitteita, vaan puhutaan siitä, miten realistisen rahoituksen avulla voitaisiin päästä näihin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos, Rova de Castillo. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan yhtyä onnittelijoiden joukkoon, onnitella kollega Bentsenia tekemästään työstä. Hän pyrki kehittelemään kollektiivista arviointia varjoesittelijöiden ja muiden poliittisten ryhmien edustajien kanssa. Se on tärkeää. että Tavoite on myöskin tärkeä monista syistä johtuen. Kaksi niistä nousi ensimmäisenä esiin. Ensimmäinen on energialähteet ovat hupenevia. Meidän täytyy pyrkiä hyödyntämään järkevästi energiaa. Toinen syy on se, että me törmäämme siihen ilmastovaikutukseen. Tässäkin mielessä me tarvitsemme energiatehokkuutta. Eli meillä on erittäin tärkeä teemakokonaisuus tässä, liittyvät myös luon ympäristö ja talous tietysti mukaan. Haluan kuitenkin korostaa sitä, mitä kollega Karin sanoi, jos me puhumme sitovuudesta. Siihenkin liittyy ongelma, miten me miellämme tämän binding sitovuusasian eri mittakaavoissa. haluammekin todella antaa potentiaalia näihin ratkaisuvaihtoehtoihin yhteiskunnallisessa mielessä. Jos ei ole mitään sitovaa aspektia tässä energiakysymyksessä, haluammeko, saammeko lisää työllisyyttä, saammeko lisää kasvua, minä sanoisin päinvastoin, kasvu ja kilpailukyky synnyttävät ratkaisuja työllisyys, työllisyyskysymyksiin tai hyvinvointikysymykseen. Me annamme näille toimenpiteille usein sitovia tai pakottavia luonteenpiirteitä. Se on vähän harhaanjohtava tai väärä valinta, koska kyllä tavoitteisiin päästään muillakin tavoilla kuin sitovilla ratkaisuilla tai ratkaisuvaihtoehdoilla. Me voisimme käyttää joitakin rahastoja hyödyksemme myös, mutta haluan korostaa yhtä asiaa. Tässä on puhuttu aikaisemmin siitä, että miten me, haluamme olla, miten me haluaisimme olla tehokkaampia energiaa mielessä, mutta jos tässä nyt on käytykin näin pitkä tie, niin meidän täytyy hyödyntää teknologiaa. Sehän antaa mahdollisuuden olla tehokkaampia, eikä se mitenkään vähennä näiden tavoitteiden sitovuutta. Jos me hyödynnämme teknologiaa, niin silloin me myös painostamme sitä, että meillä voisi olla parempaa kasvua ja kilpailukykyä. Tässä kontekstissa tietotekniikka ja kommunikaatioteknologia on, ovat ratkaisevassa asemassa. Se on ratkaiseva lähde, jos, miten me voisimme parantaa energiatehokkuutta. Meillähän on ollut tämän tyyppisiä mietintöjä jo käsittelyssä, mutta voisimme, meillähän on ollut myös tämä numerinen agenda täällä parlamentin esityslista, esityslistalla. Me voisimme puhua energiatehokkuudesta mutta meillä on vielä pitkä tiedessämme. Sen takia meidän pitäisi olla päättäväisempiä, miten me lähestymme asiaa, eli miten käytetään, miten hyödynnetään energiaa. Tämä... Dankeschön. Darf ich der Kommission... Kiitos. Komissiosta Rova Koskimäki, olkaa hyvä. Ja. Vielen Dank, Herr äh, Vorsitzender. Uh, having seen the, the time... Kiitokset puheenjohtaja. Kun katson kelloa, niin äh, yritän puhua riittävän, mahdollisimman lyhyesti. Suuret kiitokset herra Berntsenille ja kaikille kollegoille täällä Euroopan parlamentissa tästä aloitteesta aloittaa tällainen energiatehokkuuteen liittyvä käsittely. Tämä on todella ajankohtainen asia ja itse asiassa tuntuu siltä, että myöskin ajoitukseltaan tämä tuo tärkeän panoksen Euroopan energiatehokkuuspolitiikan kehittämiseen. Seuraavana askeleena komissio aikoo esittää kokonaisvaltaista strategiaa energia-alalle ja siitä tulee todella tärkein keskustelun aihe myöskin varmasti neuvostossa, Euroopan neuvostossa ensi vuonna ja tämä tuo hyvin tärkeän elementin energiatehokkuuden saralle myöskin nykyisen suunnittelun puitteissa tästä tulee aivan ehkä ensimmäinen tämän tyyppinen energiatehokkuusstrategia kysynnästä liikkeelle ja se todella tuo tämän energiatehokkuuden energiapolitiikkojen ytimeen eurooppalaisessa lainsäätämisessä. Ja tämä on suuri haaste meille kaikille, koska kuten tiedämme, energian, äh, energiatehokkuus, energiasäästö, energian äh, kysyntä ovat äh, läheisyysperiaatteen puitteissa ja ne eivät ole kovin helppoja asioita eurooppalaisille politiikoille. Mutta kuitenkin äh, olemme sitä mieltä, että meidän tulisi kehittää hyvin kunnianhimoista eurooppalaista energiasäästöpolitiikkaa sillä tavalla, että kaikki toimijat sitoutuisivat ne toimijat, jotka sitten näitä politiikkoja myöskin laittavat täytäntöön, siis jäsenvaltiot ja paikalliset toimijat kaikissa maissa. Ja haluaisin todeta, että käytännössä tarvitsemme todellisen strategian, joka kattaa niin horisontaaliset kysymykset, ja monet täällä niistä ovat jo tulleet mainituiksikin tässä ensimmäisessä keskustelussa energiatehokkuudesta, mutta samanaikaisesti myöskin pyrimme kehittämään tarkkaa ja kunnianhimoista politiikkaa, leikkaa äh, keskeisimmistä kulutussektoreista. Äh, toisin sanoen äh, kyse on temaattisista rakennus, rakennuspolitiikoista jo olemassa olevan asunto- tai rakennuskannan remontoinnista ja siitä, kuinka voitaisiin pyrkiä liikenteen ja fossiili, fossiilisten polttoaineiden pohjalta tapahtuvan kulutuksen äh, karsimiseen ja myöskin energiavaltaisten äh, teollisuuden alojen äh, osalta haluamme tätä asiaa viedä eteenpäin. Arvoisa puheenjohtaja, halusin puhua näin lyhyesti ja luotan siihen, että voimme tehdä yhteistyötä tulevaisuudessakin. No. Kiitoksia, kollega Bengtsen vielä lopuksi. Only to say thank you so much for... Halusin vain kiittää kaikista kommenteista. Me teemme kovasti töitä No, muut varmasti odottavat jo lomia. Good. No niin, vielä kaksi huomiota lopuksi. Sihteeristölle pyyntö. Täällä puhuttaa tehokkuuksista, joita on saavuttu tai ei. Eikö tästä voisi saada jonkun paperin? mitä on saavutettu tähän mennessä. Varmasti enemmän on saavutettu kuin mitä me tiedämme, eli eri teollisuuden alat ja myös jäsenvaltiot. Tällaisia lukuja varmasti on. Siitä olisi hyötyä arvioinnissa. Sitten toinen huomio. Toinen yhdeksättä tapaamme seuraavan kerran. Välissä on lomat. Toivottavasti toivutte kaikki. Kyllä, tekin varmasti voitte pari viikkoa lomaa pitää. Eli rentoutukaa ja sitten näemme taas syksyllä melkein puolelta. Pystymme lopettamaan. Kiitokset tulkeille, että saimme nyt muutaman lisäminuutin.